Pablo ready. Okay, KKK, we ready? Olemmeko valmiina? Jos voisitte asettautua paikoillenne, olkaa hyvät. Thank you very much. Uh, may I have the... Voimmeko hyväksyä tämän päivän esityslistan? Kukaan ei näyttäisi vastustavan. Näin ollen katsomme, että esityslista on hyväksytty. Sitten hyväksymme pöytäkirjoja 9. tammikuuta, kaksi kokoutta, 13. tammikuuta, 16. tammikuuta, 22. ja 23. tammikuuta ja kaksi kokoutta, kokousta 27. tammikuuta. Tavanomainen käytäntö. Voinko katsoa, että ne on hyväksytty? Kiitos. Yksi lyhyt ilmoitus tänään. Loput hoidetaan huomenna ennen äänestyksiä. Ekon Libe-äänestys huomenna aamulla Jäseniä muistutetaan, että varainsiirto aiheen äänestys tapahtuu kello 9 Liben kokoussalissa PHS 3 C050. Ja sitten palaamme tähän saliin 5G3, jossa Ekon aloittaa äänestyksensä kello 10. Ensin Libeen ja sitten palatte tänne. Tämähän on näitä yhteisiä juttuja. Niin kuin jäsenet tietävät, niin rahanpesu ja terrorismin rahoituskäsittely äh, on huomenna torstaina. Nyt on päätetty, että seuraavalla viikolla torstaina 20. helmikuuta kello 12.30 äänestämme. Ymmärrän, että tämä ei ole ihanteellinen ajankohta joillekin jäsenille, mutta valitettavasti vaihtoehtoja ei löytynyt helmikuun kohdalla. Eli rahanpesu ja terrorismin rahoitus ei ole huomenna ohjelmassa, vaan torstaina 20. helmikuuta kello 12.30 omituiseen kellon aikaan. Olen pahoillani tästä. Nyt voimme siirtyä esityslistan kohtaa, kohtiin 4 ja 5. Ehdotan, että käsittelemme ne yhdessä. Aiheiden kesken on yhteistyötä ja päällekkäisyyttä. Sen sijaan, että sanoo kahteen kertaan saman asian, niin riittää, että toteaa sen yhden kerran. Esittelijät ja varjot ensin. Ja toivottavasti tästä saadaan järkeä. Ensin kumpi nyt sitten onkaan selvä, eli maksupalvelut sisämarkkinoilla. Ja Diego Feijo on ensimmäisenä puheenvuoron saaja. Muito obrigado. Kiitos. Haluaisin äh, aloittaa sanomalla, että mielestäni yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa tässä asiassa on ollut erinomaista. Me olemme onnistuneet saamaan aikaan kompromisseja, olemme työskennelleet tehokkaalla tavalla ja nopeasti ja hienosti. Se ei välttämättä ollut ihan selvää alussa, kun tämä oli niin monimutkainen. Mutta nyt täytyy sanoa, että olen todella optimistinen, mitä tulee mahdollisuukseen käsitellä tämä asia loppuun asti määräajassa ja että voimme äänestää helmikuussa valiokunnassamme ja sitten täysistunnossa huhtikuussa. Toisekseen, mikäli nyt mahdollista, koska mehän olemme sopinut, sopineet eri ryhmien kesken, että jatkamme tätä tiivistää yhteistyötä ja pidämme kiinni sopimuksistamme kuluttajien suojelemiseksi. Me olemme noudattaneet sellaista logiikkaa, että mahdollisimman pitkälle yksinkertaistaisimme tätä direktiiviä. Ja että me saisimme hyvän ja selkeän ehdotuksen, joka voisi sitten olla voimassa mahdollisimman kauan niin, että tämä asia ei putkahda seuraavan parlamentin pöydälle uudestaan. On tärkeää, että voimme seurata viimeisimpiä kehityskulkuja maksupalveluiden sisämarkkinoilla – suuremmat, eh, tai oikeastaan me emme ole tehneet kovinkaan suuria muutoksia oikeudellisesti. Me olemme lähinnä vain sope, sope, sopeuttaneet aikaisempaa lainsäädäntöä ja oikeastaan ajantasastaneet sitä niin, että se heijastelisi paremmin nykyistä eh, todellisuutta maksupalveluissa. Meidän on huomioitava toki myös eh, se, että että turvajärjestelyt siirtojen kohdalla ovat muuttuneet, että on yhä enemmän petoksia tällä sektorilla. Ja myös se, että kunnioitettaisiin myös äh, henkilötietosuojaa samoin kuin äh, pankkisuojaa, pankkitietosuojaa. Yhteistyö komission kanssa on myös ollut oikein hyvää ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että toivon todellakin, että voimme jatkaa yhtä hyvällä tavalla jatkossakin ja kiittäisin vielä kerran kaikkia varjoesittelijöitä, avustajia ja komissiota, koska he ovat tehneet hienolla tavalla yhteistyötä niin, että olemme päässeet tähän asti. Kiitos. Nyt toimitusmaksuihin ja Pablo saa puheenvuoron. Sitten palataan varjoesittelijöihin. Eh, me gustaría comenzar por donde ha acabado mi colega. Kiitos Sharon. Haluaisin jatkaa siitä, mihin kollega ystävä Diego Feijo jäi. Kiittäisi varjoesittelijöitä, avustajia ja komissiota, kun on tehty työtä yhdessä meidän kanssamme. Koska tämä on hyvin tärkeä asia, jos haluamme kaikki tehdä aikataulun mukaan. Minä olen esittelijänä toimitusmaksuista, korttimaksuille ja transaktioille. Olemme olleet kiinnostuneita avoimuudesta ja siitä, että sisämarkkinoita vahvistetaan ja siitä, että yritysten täytyy jatkaa sitä, että niillä on kannusteita, jotta voidaan tukea innovaatioita sektoreilla taloudessa ja sokerina pohjalla. Kuluttajasuoja-asia on myös tärkeä. On totta, että nämä prioriteetit eivät ole aina helppo tasapainottaa toistensa kanssa. Joskus on ihan ristiriitaa suorastaan intressien välillä – mutta neljä prioriteettia on yritetty saattaa tasapainoon. Jotkut ovat sanoneet, että toimitusmaksujen rajoittamisella on kerrannaisvaikutuksia ja että ne lisäisivät kortteihin liittyviä maksuja. Se on mahdollisuus, kukaan ei voi sulkea tätä pahimman skenaarion, pahimman tapauksen skenaariota pois, mutta jos se toteutuisi, niin mielestäni ainakin meillä on varmistettuna avoimuus koska jos kuluttaja käyttää luottokorttiaan, niin ainakin he tietävät tarkoin, miten paljon maksavat transaktiosta. No sitten tarkistukset. Haluaisin kommentoida yksittäisiä tarkistuksia ja avaan asioita mietinnössä, jonka olen laatinut. Sitten tämä artikla soveltamisalasta. Kuten kaikki tiedätte, komission ehdotus sulkee pois kolmannet osapuolet soveltamisalasta ja näistä enimmäismääristä. Eli artikla 7, jossa halutaan erottaa käsittelyyksiköt ja järjestelmät, niin siitä pitää vielä keskustella. Mutta ei ole epäilystä siitä, että että tässä on totuuden siemen. Kolmen osapuolijärjestelmässä edes taida olla toimitusmaksuja, eli jos asetetaan enimmäismäärä jollekin, mitä ei ole olemassa, niin se on aika vaikeaa. Sitten määritelmä, artikla, määritelmät artikla 2. Varjoisettelyiden kanssa on saatu aikaan kompromisseja määritelmistä komission ehdotuksille jotta saadaan lisäselvitystä luottotransaktiosta, mitä se on ja mitä sitten debit-transaktio on. Enimmäismääristä, jos soveltamisaika, kolme ja neljä artiklat, on aika laaja konsensus siitä, että luottotransaktiosta pitäisi olla 0,3 prosenttia tämän luvun, mutta enemmän ongelmia on sitten tämän, kun puhutaan toimitusmaksujen enimmäismääristä siellä pyritään vielä parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun, joka saisi myös pal- mahdollisimman paljon kannatusta taakseen. Haluaisimme enemmän tietoa toimitusmaksujen vaikutuksesta jäsenvaltioissa. Sen tiedon perusteella, jonka sain komissiosta, on kertomus tai selvitys, joka on käytössä. Ja haluaisin pyy- kysyä puheenjohtajalta, voidaanko antaa puheenvuoro komissiolle. He voivat valaista vähän lisää löydöksistään. Ocho, el Cobagin. Considero que la propuesta original de la Comisión puede originar el efecto contrario al deseado Yhdistelmäkorteista. Ehdotus saattaa saavuttaa päinvastaista kuin mitä halutaan. Käyttäjällä ei voi olla esivalittua menetelmää ja hänen täytyy joka kerta tehdä valinta, kun maksu tehdään. Se on tehotonta ja johtaa komplikaatioihin liiaksi maksua tehtäessä. Johtaa viivästyksiin myös. Joten toivon, että konsensukseen päästään ja että kompromissi saadaan aikaan. Että voisi olla esivalintaprosessi. Niin, että käyttäjä voi valita oletusarvoisen brändin eikä joudu sellaiseen tilanteeseen, jossa täytyy, että aina kun tekee maksun, niin täytyy valita tämä korttimerkki. Se ei tarvitse olla pakollista, mutta jos käyttäjä haluaa, niin pitäisi olla oletusarvoinen järjestelmä tai korttimerkki, tuotemerkki, ettei tarvitse joka kerta valita erikseen. Artikla 10 Honor All Card Rule on se, jona se tunnetaan. Kuluttajana on tärkeää, että olisi varmuutta. Käyttäjän tarvitsee tietää, että korttinsa hyväksytään kaupassa. Jos myyjällä on oikeus hylätä tietyn kortin käyttö, niin se johtaa vain epävarmuuteen kuluttajien keskuudessa. Ja tämä tulee oikeastaan bumerangina takaisin. Sen sijaan, että tuetaan korttimaksutapahtumia, niin saavutetaan päinvastaista. Käyttäjät ovat huolissaan siitä, että korttia ehkä kelpaa. Heillä on sitten varaoptio, ja se on aina käteisellä maksaminen. Se tarkoittaa, että saavutetaan päinvastaista kuin mitä haluttiin. Koko artikla 10 asia täytyy käsitellä yhdessä tämän yliveloitusasian kanssa, josta Feijo puhui. Tiettyjen luottokorttien hyltääminen ei pitäisi olla mahdollista kaupanpitäjälle. Kauppiaiden pitäisi pystyä ehkä sallia heidän ottaa joku pieni ylimääräinen maksu, jos tiettyä luottokorttia käytetään. Mutta ainakin käyttäjä voi käyttää, jos haluaa. näin minä näen mahdolliset kompromissit, mutta tietysti olen käytettävissänne ja mielelläni kuuntelen, mitä teillä on sanottavaa ja mitä huolenaiheita teillä on. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. So now I'll go... Kiitoksia. Nyt palaamme ensimmäisenä sitten varjoesittelijän Ulle. Tack för ordet. Kiitos eh, puheenvuorosta. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijä Feijoa tähän mennessä hienosta työstä. Tässä on muutama asia, jotka ovat hieman hankalia hyväksyä, mutta uskon kuitenkin, että kykenemme pääsemään laajaan kompromissiin. Haluaisin myös toistaa minun perustavat lähtökohtani tässä työssä. Me tarvitsemme selkeän johdonmukaisen sisämarkkinaperspektiivin. Nykyinen jako 28 osa markkinaan ei ole tätä. Koti, mainen kilpailu kaupassa ja rajat ylittävä työ on huomioitava. Luonnollisesti on mahdollista nopeuttaa tätä prosessia sisämarkkinoita kohden, mutta meidän tulee kuitenkin mentävä siihen suuntaan, se on mielestäni ihan selvää. Komission ehdotuksen tärkein osuus koskee kolmansia toimijoita. Minusta tällaiset laajat kattavat maksujärjestelmät, niiden pitäisi toimia ihan yleisten sääntöjen avulla. Se on kaikkein tehokkain malli. Eikä pitäisi vaatia mitään sopimuksia kolmannen osapuolen ja tilinhallinnoijan ja maksupalvelun tarjoajan välillä. Sen lisäksi on erittäin tärkeää, että kaikki toimijat näkevät, ymmärtävät ja jatkuvasti voivat nähdä, mitä tapahtuu. Prosessin täytyy olla paremmin valvottua kuin tänä päivänä ja kuluttajien täytyy tuntea olonsa turvalliseksi liittyen näihin turvajärjestelyihin. Ja sen lisäksi vastuunjako eri toimijoiden välillä on tehtävä selkeäksi keskustelu siitä, että kaikki tämä on ollut, keskustelu tästä on ollut rakentavaa ja meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että saamme aikaan kokonaisratkaisun, joka toimii käytännössä. Toinen tärkeä elementti liittyy lisämaksuihin, kun maksaa. Minulle on ihan selvää, että tällaiset maksut eivät ole mitenkään positiivisia markkinoilla. Ne toimivat vain hyvin rajallisesti tällaisena rationaalisena ohjausmekanismina. Lähinnä ne aiheuttavat ongelmia lisämaksuja käytetään vain kohtuuttomien lisäkustannusten sysäämiseksi kuluttajien niskoille. Lisämaksut johtavat siihen, että kuluttajien on välillä vaikea saada oikea ja kattava kuva jonkin kaupan tai ostoksen kokonaiskustannuksista. Ja niissä jäsenvaltioissa, joissa on kielletty lisämaksut, on ollut hyviä tuloksia. Jotta saataisiin aikaan yhtenäinen, rati, yhtenäiset rationaaliset sisämarkkinat, niin minusta lisämaksut korttimaksuissa eh, pitäisi kieltää kaikissa maissa ja tähän kuuluvat myös välitysmaksut. Ja minusta tässä komission linja on ollut kohtuullinen. Sen lisäksi meidän pitäisi miettiä kieltoa lisämaksuille myös muissa maksuissa. Tämä loisi selkeyttä sekä markkinoille että kuluttajille ja tämä on tarpeen. Minusta meidän pitäisi pyrkiä saamaan aikaan kokonaisratkaisu näiden lisämaksujen osalta ratkaisun täytyisi olla rajallinen, mutta olen avoin tarkastelemaan erilaisia teknisiä rakenteita. Haluaisin lopettaa painottamalla sen tärkeyttä, että me yleisesti ottaen vahvistamme kuluttajan näkökulmaa tässä lainsäädännössä. Keskustelu on toistaiseksi mennyt oikeaan suuntaan ja meidän tulee jatko, jatkokeskusteluissakin kulkea tätä samaa tietä. Kiitos. Um, thank you. I think Kiitos. Nyt Vuorossa on edustaja Baldin, jos hän on paikalla. Eipä ole. Sophie Intveld. Mm, anybody speaking? Onko kukaan puhumassa hänen puolestaan? Nils. Thank you. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos tasapainoisesta mietinnöstä, jota suuressa määrin tuen. Olen kuitenkin tehnyt muutaman tarkistuksen näiden toimitusmaksujen ylimmäismäärän suhteen sekä debit- että credit-korttien osalta ja tuen myös esittelijän linjaa tältä osin. Yläraja voisi olla haitaksi innovaatiolle ja johtaa siihen, että palattaisiin käteismaksuihin, koska monien toimitusmaksujen tai transaktioiden maksuja ei näin katettaisi. Niin kuin kuulimme Ruotsissa ja Suomessa, käytetään laajalti korttimaksuja. Korttia voi käyttää esimerkiksi eh, linja-automaksun tai kahvin ostamiseen Helsingissä, pienessäkin kahvilassa, ja tämä on totta kai hyvä mahdollisuus. Jos nämä transaktiot sitten säänneltäisiin sellaisella tavalla, että sitä koituisi tappiota, niin pankit eivät haluaisi tarjota tällaista infrastruktuuria kaupanpitäjille, liikkeenpitäjille, vaan rohkaistaisiin käyttämään käteistä. Jotkut katsovat, että käteismaksut ovat täysin riskittömiä ja ilman äh, kustannuksia. Ei tämä pidä paikkansa, koska käteismaksu on sekä pankille että liikkeen harjoittajalle kallista. Nyt on pyydetty pankeilta innovaatioita, jotta voitaisiin maksun välitysaikaa äh, putistaa, jotta voidaan palvella asiakkaita nopeammin. Mutta pankeille ei ole kannustimia järjestää tällaista järjestelmää, kun ajatellaan pieniä maksuja, alle 25 euron maksuja. Niistä ei tuottoa koituisi. Minun saamani tiedot ovat sellaisia, että transaktiomaksut ovat noin 45 senttiä per transaktio, ja tämä tarkoittaa sitä, että transaktio kannattaisi noin 20 euron hinnalla, jos noudatamme komission ehdotusta. 60 prosenttia ostoista, korttiostoista esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa jää alle 20 euron alapuolelle. Jos olisi sitten tällainen seitsemän sentin minimi, niin sitten korttihaltijoille tulisi kaksinkertainen tappio tästä. Ja tappiot meidän tietojemme mukaan olisivat noin 0,9 prosenttia kokonaissummasta. Jos otetaan maksimikatto, niin sitten pitäisi olla myös jonkinlainen minimiraja, jotta todella katetaan todelliset transaktiokustannukset. Henkilökohtaisesti menisin keskiarvon suuntaan tässä ehdotuksessa. Avoimuutta tarvitaan, mutta jos kansallinen valvontaviranomainen ja pankkivalvontaviranomainen eh, toteuttaisivat sanktioita eh, sääntöjen rikkojille, niin en näe, että ongelmia enää olisi. Sitten toinen kommentti liittyy luottokortteihin ja ylärajaan. Ehdotan, että poistettaisiin tämä yläraja koska komissio haluaa äh, poistaa tämä Uno cards ruulin säännön. No sitten debit- ja kreditkortit. 48 tunnin kuluttua tällaisesta transaktiosta tulee automaattisesti luottotransaktio, niin sitten kenties kahdella päivällä automaattisesti viivästyttä viivästytettäisiin tällaista maksua ja tässä mennään vastoin määritelmää. Ja lopuksi on harmi, että komissio ei ole tuottanut vaikutusarviota siitä, miten tämä ehdotus vaikuttaisi eri jäsenvaltioissa. Niin kuin alussa jo totesin, jotkut jäsenvaltiot käyttävät laajalti korttimaksuja, joissakin maissa taas korttien käyttö on varsin vähäistä. Emmekä mä tiedä, mikä tilanne oikeastaan on ja miten se etenee. Kiitos. Uh Okay, um, if you jump in, in... Kiitos. Jos nyt sitten hyppäätte varjon asemaan, niin pitää sanoa varjon kommentti. Eihän tämä ollut varjon kommentti, vaan tämä oli aivan teidän oma kommentti. eli olitte ylimääräinen puhuja, eikö niin? No, I, I, I... Ei, ei. Kyllä, minun täytyy tämä tehdä aivan selväksi. Voi olla mielipideeroja, mutta Nils teki sen selväksi, että hän puhui omista tarkistuksistaan, joka on aivan oikeutettua sinällään, mutta täytyy selkeyttää, että ei tämä ollut se puhe, joka olisi pidetty Sofin puolesta, joka on varjoesittelijä. Esittelijä Baldini, varjoesittelijä Baldini. Verren, mikä tässä on ongelmana? Vi, vi soll Nils da... Miten Nils sen sitten tekisi? Miten, kuka tämä pitäisi sitten tehdä hänen omasta ryhmästään, jos tässä on 04 prosenttiin on lähtökohta ja äh, Sofi on ehdottanut 0,1 ja hän 0,4. Miten tämä sitten hoituu? Voiko joku selvittää? Jätetään se 0,3 vai? I mean, if you, if you, if you want to score... Niin, jos nyt haluatte ryhmittäin kerätä pisteitä, niin tehkää niin, ei se minua äh, liikauta. Yritä vain pitää kiinni tästä keskustelun rakenteesta, jossa varjot puhuvat ensin ja viralliset edustajat puhuvat ensin. Ja näin ollen eh, Baldini on palannut, joten Baldini saa puheenvuoron. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Ja ću iskoristiti priliku da govorim. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja puhun kroatiaa, kun meillä nyt tulkkaus on. Kroatiasta ja kroatiaan. Muutama sana komission ehdotuksesta ensinnäkin asetukseksi toimitusmaksuissa, luottokorteissa. Mielestäni ehdotus on loistava monistakin syistä. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi tämä todellakin on oikein hyvä ehdotus, on se, että tästä saamme mahdollisuuden ja kansalaiset saavat mahdollisuuden avoimuuteen luottokorttitransaktioissa. EUn kansalaiset pystyvät nyt tietämään, miten paljon maksavat luottokorttitransaktioista. Ja kuten aiemmat puhujat ovat sanoneet, on totta, että eroja on, mutta sen tiedämme. Olemme saaneet asiakirjoja komissiolta, joista käy selville ero prosenttiosuuksissa luottokorttitransaktioiden ja muiden maksumuotojen välillä Välimeren alueella. Osuus on noin 30 prosenttia. Pohjois-Euroopassa luoteisosissa Eurooppaa jopa 70 prosenttia. 70 prosenttia siis kaikista maksutransaktioista. Tämä on vain osa kokonaiskuvaa, mutta kyllä se viitteellinen on, koska siitä saamme kuvaa siitä, että mitä eroja on luottokorttien käyttämisessä kautta EUn. Mutta kyse ei ole pelkästään käytön määrästä. Puhumme myös toimitusmaksuista ja sen vuoksi komission ehdotus suuntautuu ei pelkästään paremman avoimuuden saamiseen, vaan että yhdistetään yhteen sisämarkkinoita. Tietysti valiokunta ja parlamentti kokonaisuudessaan ja komissio ovat pyrkineet saavuttamaan. Ei siinä mitään uutta oikeastaan ole, mutta on aika hyvä, että voimme keskustella asioista. Olemme kuulleet erinomaisia ehdotuksia herra Salvalta. Oman ryhmäni puolesta. Ja nyt kun puhun varjoesittelijänä, voin sanoa, että olemme jättäneet useita ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan komission ehdotusta vieläkin enemmän. Se on hyvä ehdotus, kuten jo sanoin. Ja siinä tartutaan avainasioihin luottokorttitransaktioiden yhtenäistämiseen, maksujen alentamiseen ja sen helpottaminen, että miten kansalaiset voivat käyttää luottokortteja ja maksaa vähemmän toimitusmaksuja. Meillä täytyy olla avoin läpinäkyvä menettely siinä. Kansalaisilla on oikeus tietää, miten paljon luottokorttitransaktiot maksavat, miten paljon pankki saa, mistä prosenttiosuuksista puhutaan. Olemme kuulleet komission ehdotuksen. Saksassa keskimäärin 1,8, Saksassa 0,1 ja kaikki luvut siltä väliltä. Ja nyt jos saadaan 0,2 prosenttia debitkorteille ja 0,3 prosenttia luottokorteille, niin pitää tietää, että Tanskassa on vielä niitäkin alempi taso. mutta tanskalaiset maksavat melkein 80 prosenttia kaikista maksusta korteilla. Eli markkinoiden yhtenäistäminen lisää avoimuutta ja myöskin luottokorttitransaktioiden määrää. Eli harmaa talous heikkenee. Joten kovin mielelläni näen, että herra Salva on tässä kovasti ponnistellut asian eteen. Minäkin yritän tehdä niin omassa ryhmässämme jotta asia voidaan viedä eteenpäin ja saavuttaa mahdollisen paljon tällä alalla, koska asia on tärkeä. Uh, Kiitos. Nyt yksi vihreistä, kuka haluaa käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Kyse on nyt maksupalveluista. Merci, madame, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin lyhyeksi johdannoksi todeta, että meillä on tunne että esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken olemme oikealla tiellä, jotta pääsemme siihen kahtalaiseen tavoitteeseen, joka tällä direktiivillä on. Nimittäin laajennamme kilpailuolosuhteita paremman turvallisuuden oloissa. Maksupalvelujen soveltamisala voidaan näin laajentaa ja ne toimivat sitten kuluttajien etujen mukaisesti entistä paremmin. En lähde listaamaan kaikkea sitä, mistä olemme päässeet sopimukseen, mitä kompromisseja esittelijä esittää. Niitähän on paljon, me olemme hänelle tästä jo puhuneet. Nostaisin esille vain kaksi varaumaesimerkkiä ja sitten vielä kaksi muuta pohdintaa, jotka oikeastaan ovat enemmän sisältömeneviä. meneviä. Kaksi esimerkkiä niistä varaumista, joita meillä on. Ajattelemme erityisesti, että transaktiorajat esimerkiksi tällaisille lisäpalveluille, vaikkapa matkapuhelimen soittoäänet. Ja tästähän on kohta L, artikla 3. Tässä tarvitaan maksimaalisia rajoja. Jäsenvaltiot sitten jäsenvaltioita rohkaistaisiin niitä vähentämään. Ja toiseksi sitten nämä suojeluvelvoitteet. Me kannatamme esittelijän ehdottomia kompromisseja, paitsi yhtä emme kannata. Olisi kansallisella viranomaisella mahdollisuus poiketa velvoitteistaan, niin kuin artiklassa 2b todetaan. Tässä on kaksi keskeistä kysymystä, jotka toistaiseksi eivät vielä ole tulleet käsitteeseen käsitellyiksi kompromisseissa. Ydinkysymyksiä ovat ensinnäkin se, että yksilöillä, yksityishenkilöillä on oltava pankkitilimahdollisuus ja toiseksi henkilötietojen mm, paljastamista tai velvoite kolmansille osapuolille, jotka hoitavat maksupalveluita. Toinen keskeinen kysymys liittyy ylihinnoitteluun, yliveloituksiin. Olemme aamupäivällä keskustelleet tästä aiheesta ja se toki toi lisävaloa kysymykseen. Kun ajatellaan lisäkustannuksia ja artikla 55, niin me vahvistamme sen, että me edelleenkin pidämme kokonaiskieltoa tässä parhaana. Se vaikuttaa meistä toimivan hyvin tietyissä maissa, joissa sitä jo noudatetaan. Uh, thank very much. I think now it is uh, Bas for the... Kiitos nyt Bas vihreistä. Yes, indeed, the shadow and also talking on behalf of the Greens. So. Niin varjoesittelijä ja puhun myös vihreiden nimissä, ehkä tämä auttaa. Eli kun me puhumme näistä Me pidämme tätä komission ehdotusta erittäin hyvänä ja haluaisimme pysyä mahdollisimman pitkälti komission ehdotuksen mukaisella tiellä, koska mielestäni siinä on saavutettu hyvä tasapaino. Mutta luonnollisesti tässä haluamme pyrkiä kompromisseihin ja haluankin kiittää esittelijää siitä, että hän on pyrkinyt hyvin, hyviin, erittäin hyvin kompromisseihin. Artikla 34, jossa me puhumme erilaisista äh, kattotasoista, niin äh, kyllä me varmasti kykenemme saamaan eri nämä tasot sovittua luottokorteille, kun sitten taas kun sitten taas pankkikorteissa äh, voisi olla voisimme keskustella vielä tästä seitsemästä sentistä, koska jos ajatellaan hyvin pieniä summia, joihin pankkikorttia voi käyttää esimerkiksi 10 euron käyttö, niin silloin 7 senttiä voi olla aika paljon. Joten ehkä meidän pitäisi saada tähän tämä taso hieman alemmassa. Ja esimerkiksi Belgiassa se on 5 senttiä tai Tanskassa se on nolla. Ja kuten te tiedätte, ja me kannatamme tätä nollaa, mutta osana kompromissia olemme valmiita keskustelemaan asiasta, mutta me haluaisimme tämän hieman alemmalle tasolle. Mutta pidämme hyvälle kuitenkin sen, että tulisi eh, tällainen eh, pankkikorttipuolen kiinteä summa. Ja sitten keskustelu siitä, koska ja miten tämä astuu voimaan, niin me haluaisimme esittää tämän kysymyksen komissiolle, kun tästä puhumme. Eli komissio tekee eron rajat ylittävässä ja sitten kotimaisissa korteissa. Ja me haluaisimme ehkä tehdä tästä yhden yhteisen artiklan ja sen vuoksi se voisi sitten astua voimaankin yhtä aikaa. Mutta jos me nyt kuitenkin puhumme tässä yhden vuoden täytäntöönpanoajasta, niin se on suuri askel poispäin siitä, mitä komissio on ehdottanut tälle rajat ylittävälle voimaan astumiselle. Minusta tämä on asia, josta meidän pitää varjoesittelijöiden kesken puhua, mutta toivoisin myös komission näkemystä asiasta. Sitten artikla 8, yhdistelmäkortit. Me teimme selväksi tämän varjostelijan kokouksessa, että meillä ei ole mitään erityistä syytä lähteä drastisesti muuttamaan artiklaa kahdeksan siitä, mitä komissio ehdottaa, joten tästä pitää vielä puhua. Ja sitten yksi näistä suurista keskusteluista liittyy artiklaan 10, eli kaikkien korttien hyväksymistä koskeva sääntö. Me emme näe mitään syytä poiketa komission ehdotuksesta – se, mitä esittelijä sanoo, että kaikki kortit pitää hyväksymistä, muuten kuluttajat menettävät luottamuksensa tähän koko maksujärjestelmään. Me emme näe tätä. Se, mikä meitä huolettaa huomattavasti enemmän, on se, että jos me käyttäisimme tätä kaikkien korttien hyväksymistä koskevaa sääntöä, se merkitsee sitä, että ne ihmiset, jotka käyttäisivät näitä matalia, matalan Äh, maksun kortteja joutuisivat maksamaan saman kuin näistä korkeammista, kuten esimerkiksi Visa-kortissa. Joten meille olisi erittäin tärkeää se, että äh, olisi mahdollisuus myös kieltäytyä ottamasta vastaan, kauppiaan ottamasta vastaan näitä, näitä äh, kortteja, tiettyjä kortteja joten me emme halua lähteä tähän kaikkien korttien hyväksymistä koskevaan sääntöön. Ja sen vuoksi haluaisimme artiklan 10 kohdalla pysyä hyvin lähellä komission ehdotusta. Tästä, tältä osin emme ole samaa mieltä esittelijän kanssa. Mutta minä tiedän, että tästä keskusteltiin varjoesittelijöiden kokouksessa, jossa ainakin Alden varjoesittelijä SND puhuivat myös tähän, tämän suuntaisesti, niin toivon mukaan me saamme uusia ehdotuksia, jotka olisivat sitten enemmän varjoesittelijöiden ehdotusten mukaisia, ja sitten katsotaan, mitä äänestyksessä tapahtuu. Mutta odotan mielenkiinnolla kompromisseja, koska ainakin nyt tähän mennessä me olemme toimineet hyvässä hengessä myös artiklan 10 suhteen. Kiitos. Thank you very much, uh, Ashley. Kiitos, Ashley. Thank you, Chairman. And I too will speak. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun ryhmäni nimissä. Ja on hienoa tietää, että molemmista aiheista tulee vain yksi puheenvuoro. Toki se voi olla sitten kaksinkertaisen mittainen. Ensinnäkin kiitokset Diekolle ja Bablolle heidän tekemästään työstä, jos voisin kommentoida tätä PSD2 ensin. Kun ajatellaan digitaalista poikkeusta, syy sille, miksi haluamme tehdä tarkistuksen artiklaan 3.1 on se, että takaamme yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Emme halua, että tekstiviestillä annetaan tällaisia lahjoituksia, hyvän tekeväisyyttä harjoitetaan. Uskomme, että on riittävä se, mitä esittelijä ehdottaa. Tätä me haluamme tällä. Ja komissiolta pyytäisin sitä, että voisiko komissio kommentoida, onko meillä oikeudellinen varmuus, selkeys tästä kompromissista. Pääseekö se siihen tavoitteeseen, johon haluaisimme sen pääsevän? No sitten TPP, kolmannen kolmen osapuolen Amex ja Diners-järjestelmä pitäisi jättää tästä säätelystä ulkopuolelle, koska niillä on erilainen liiketoimintamalli kuin neljän osapuolen järjestelmillä ja samat säännöt eivät näin ollen päde. Nämä kortit tarjoavat äh, tietyn määrän kilpailua verrattuna muihin kortteihin. Nykyisessä ehdotuksessa, jos estetään neuvottelut kahdenvälisesti kauppiaiden kanssa, niin pelkäänpä, että tässä sitten mark- nykyisiä markkina-asemia vaarannetaan. Monet kauppiaat eivät hyväksy näitä kortteja ja heillä on edelleenkin mahdollisuus kieltäytyä niistä. Tässä kyse on näiden kahden säätelyosan interaktiosta. Jos halutaan toteuttaa lisäveloitus näiden korttien käyttämisestä, niin se olisi mahdollista. Ja lyhyesti sitten tietoturvadirektiivi jäsenet tietävät varmaankin, että sitä ei ole vielä saatu päätökseen ja pankkiviranomainen vielä sitä työstää. Me emme tiedä, miltä se tulee näyttämään sitten, kun se on valmis. Jos suoraan viittaamme tähän direktiiviluonnokseen tässä yhteydessä, niin minun mielestäni se, siinä ei ole riittävää avoimuutta, selkeyttä. Voi olla, että tämä on omistajille suhteeton, tietenkään tätä ei voida vielä tietää. On myös vertailukelpoisia mahdollisia PSD2, esimerkiksi niin, että voidaan raportoida valvontaviranomaiselle. Sen takia haluaisin, että tämä viittaus poistettaisiin. Jos sitten voisin puuttua tähän MIF asetukseen ja toimitusmaksuihin. Ensinnäkin kompromissi debitkortoista ja seitsemästä sentistä tai 0,2 prosentista on minun ryhmäni hyväksymä ehdotus. Mutta emme ole vakuuttuneita tästä 0,3 prosentista lukuna, joka pätisi luottokortteihin. Me katsomme, että ylärajan määrittäminen näin matalalle johtaisi ennakoimattomiin seurauksiin, jotka ovat haitaksi kuluttajille. Me katsomme, että se haittaa myös kilpailua. Pienet luottokorttiyhtiöt keskittyvät äh, äh, tietyn tyyppiseen lainaamiseen ja tässä sitten puututaan heidän voittomarkkinaalinsa huomattavalla ta- tavalla. Eli voi olla, että he luopuvat täysin luottokorttien myöntämisestä, koska ei ole huomioitu tätä seikkaa, että pel- eivät pelkästään pankit myönnä luottokortteja, niin, niin näin todella on. Jos laskemme toimitusmaksia näin huomattamalla tavalla esimerkiksi omassa maassani, niin niin todennäköinen tulos on se, että sitten luottokorteissa otetaan käyttöön vuosimaksu. Ja voin varmistaa, Bas, että kuluttajat omassa maassani eivät halua joutua maksamaan vuosimaksuja luottokortin käytöstä. Kun katsomme kompromisseja, joita nyt on tehty, niin minusta Langenin 176 tarkistus on hyvä. Siellä on 8 prosentin katto jota sitten vähennettäisiin viiden vuoden aikana 0,3 prosenttiin. Minusta tämä on järkevä kompromissi ja minun ryhmäni voisi tukea tätä, jos esittelijä katsoisi, että hän voisi edetä tähän suuntaan. Kun ajatellaan ylärajojen käyttöönottoon, niin jos odotamme kaksi vuotta, niin minusta tämä kausi on liian pitkä. Varjojen kesken oli se tuntuma, että tätä pitäisi voida lyhentää yhteen vuoteen kun ajatellaan järjestelmän ja toisaalta prosessoinnin äh, välistä eroa, niin tuen äh, ehdotettua tekstiä. Prosessointipalvelujen rajoittaminen on kilpailun estämistä ja komission vaikutusarvio ei tarjoa tukea sille, että tällä ehdotuksella olisi jotain myönteistä vaikutusta täysi erottaminen ja siitä aiheutuvat kulut todennäköisesti sälytetään kuluttajien maksettavaksi. Ja sitten yhdistelmäkortit ja äh, kaikkien korttien hyväksymistä koskeva sääntö. Tässä voisimme tukea esittelijän tekemää ehdotusta. Äh, Kiitos. Sitten Jürgen. Ja, danke, Sharon. Äh, ich bin... Kiitos, Sharon. Olemme olemassa mietinnössä varjoesittelijä. Niin. Niin. Eilen kun minut identifioitiin marksistiksi, siis eilisen tarjous on vielä voimassa. Niin, haluaisin kiittää molempia esittelijöitä tähän asti hyvin syöneestä yhteistyöstä. Meidän näkökulmastamme komission ehdotus on ihan täysin ok. Pidämme sitä nimenomaan hyvänä. Paljon on sanottukin, paljon avoin tukea, sen vuoksi haluaisin keskittyä kuluttajan kannalta muutamaan kohtaan, jota täytyy painottaa. Kun ajatellaan MIFID, kun MIF-direktiiviä, haluaisin painottaa. No MIFID kuulostaa kyllä samanlaiselta. Niin MIFin osalta Haluaisin painottaa vielä, että se mikä meidän näkökulmastamme tämä yhdistelmäkortti on ihan järkevä juttu. Perustelut ovat tunnetut. Yksinkertaisempaa on toimia yhdellä kortilla, kun on eri järjestelmiä käytössä niin meidän näkökulmastamme se on sitten kilpailutilanne, joka johtaa edullisempiin hintoihin luottokorttipalveluissa tai korttipalveluissa. Yksinkertaistaa yksinkertaisesti. Molemmat pää huomioni PSDstä kuitenkin. Maksupalveludirektiivi. Kuluttajan kannalta on muutamia tärkeitä asioita. Tietysti askelia hyvään suuntaan on jo tehty, mutta haluaisin viitata vielä siihen, että ei olla vielä lopussa. On ensinnäkin TPP-ongelma, nämä Kolmannen osapuolen järjestelmät, jossa pankkitiedot on tähän asti välitetty kolmannelle henkilölle, ihan nämä PIN-koodit mukaan lukien, jotta päästään tiliin. Se tarkoittaa, että periaatteessa pankkiasiakas anta, hänen täytyy antaa tilille tilin pääsy omista käsistään pois, että kolmas osapuoli tulee kuvaan mukaan. Tämä on suuri turvallisuuskysymys. Sitten lisäksi, kun pankkitietoja annetaan eteenpäin, niin sitten voi tulla huolimattomuussyytökset mukaan. Ja sitten on varmistamisessa ongelmia, jos toimii huolimattomasti karkeasti, niin sitten on itse vastuussa ja pankki ei. Nämä ovat nämä oikeudelliset ongelmat. Sitten on ehdotuksia siitä, että periaatteessa, eli tämä PIN-koodi, eli pääsy pankkitilille näissä tapauksissa, sitten voidaan jakaa toisaalta yksi PIN-koodi yleiseen pääsyyn ja toinen PIN-koodi. Ainakin voitaisiin ajatella metodina joka sitten rajoitetulla maksualueella antaa pääsyn. Kuluttajaneuvontaa tässä pitää viitata ja haluaisin tuoda tämän keskusteluun ja painottaa, että täytyy pysyä käytännöllisiin ratkaisuihin, joilla on yleistä merkitystä ja haluaisin, että tähän suuntaan mennään edelleen. Ja päästään hyvään ratkaisuun. Meillähän oli tänä aamuna keskustelukierros komission edustajan kanssa, jossa viitattiin dynaamisiin tannumeroihin. Varmaan se on oikea suunta. Sitten äh, suoraveloitukset, direct debits, ainakin liittotasavallassa kuluttajan näkökulmasta se käytäntö, että kahden kuukauden aikana voidaan takaisin kirjata summia ilman perustelua 0,3 prosenttia tapauksista, siis hyvin harvoin, Siinä mielessä se, siinä ei ole riskiä, ainakaan käytännössä väärinkäytöksille. Mutta on tärkeää ilmeisestikin kuluttajalle, että tämä mahdollisuus on, jotta luottamus tähän metodiin vahvistuu. Jos on se tunne, että jos jollain tavalla tulee vaikeuksia liikekumppanin kanssa takaisin kirjata summa, niin tietty pääsy saadaan omaan kukkaroonsa, niin kyllä se tätä luottamusta maksuväline maksumetodiin eh, lisää, eli tämä takaisin kirjaus mahdollisuus pitäisi olla mukana PSS ja koko yhteen eh, sisämarkkinoille, jos jätetään jäsenvaltioiden valinnanvaraa, niin sitten jää se mahdollisuus, että esimerkiksi toimijat Saksan liittotasavallasta, jossa ehkä jatketaan samaan tapaan kuin nyt, sitten menevät tilin kanssa naapurimaahan, jossa on huonompi mahdollisuus takaisinkirjaukselle ja siis tarkoittaisi asiakkaalle huomattavia vaikeuksia. Jos sitten yhdessä maassa ostaa eikä oikein tiedä, että mitkä ehdot pätevät tällaisessa suurveloituksessa, että mennäänkö saksalaisten vai ranskalaisten sääntöjen mukaan. Eli tässä, jos saataisiin selkeyttä, niin olisi minun mielestäni tärkeää että tässä saataisiin ratkaisu, joka olisi yhtenäinen sisämarkkinoille, eikä jätä niin paljon pelivaraa jäsenvaltiotasolle. Tässä huomioni. Kiitoksia. Okay, thank you very much. I don't think... Kiitos. Sampo ei olla paikalla. Onko EFDstä ketään? Ei. Sitten muut puhujat, niitä niin, onkin aika lailla. En tiedä, saako komissio aikaa, riippuu siitä, kuinka nopeasti puhutte. Langen, uh, Sven's had to go, Jean-Paul Gauzes, Oli Schmidt, um, Wolf Klintz when he gets back, if he gets back, and Marianne Tyson. Um, so first for Werner. Ensin Werner, ole hyvä. Kollega Fox hat ja... Kollega Foxhan jo puhui yhdestä minun tarkistuksistani niin, että tämä 0,7-0,8 prosenttia olisi tällainen määrä viiden vuoden aikana. Ja se pikkuhiljaa tulisi eikä vain nopeasti yhtenä päivänä. Tämä on ollut myös menestyksekäs verkkovierailumaksuissa. Me tavallaan ottimme sen pitkällä ajalla ja sillä tavalla tuimme kilpailua ja vältimme tällaisia liian kovia askeleita ja sen vuoksi vetoaisin tämän, näiden tarkistusten puolesta. Niitä on kaksi. Että kaikki tarkistukset, joilla pyritään siihen, mitä Infeld haluaa 0,0 tai Wortman Kohl, niin että niitä ei rakennettaisi mukaan kompromissiin, koska minusta ne ovat epärealistisia. Jonkunhan täytyy maksaa ja onhan se nyt kaikkein reiluinta, että on kilpailua korttien välillä ja että siinä olisi tiettyä avoimuutta, mutta ei niin, että joku jätetään ulkopuolelle ja että me uudella, meidän säätelyllämme luomme uutta epätasapainoa, eihän se ole tavoite. Toisekseen en ole nähnyt kompromissia vielä näistä kolmen ja neljän osapuolen järjestelmistä. Tästä minä olen sitä mieltä, että meidän Euroopan parlamenttina meillä on velvollisuus pyrkiä siihen, että huolehdimme yhtäläisistä kilpailumahdollisuuksista, eikä niin, että me säätelyllämme tai poikkeuksilla tai kynnysarvoilla 5 prosenttia markkinoista tai 105 miljoonaa euroa, että me emme tee tällaisia yksipuolisia tavallaan etuja amerikkalaisille maksujärjestelmille ja päätämme niiden puolesta tavallaan asiakkaiden puolesta. Tämä olisi Lontoon Cityssä varmaan hienoa, mutta emme me tällaista voi lähteä päättämään ja sen vuoksi minä olen sitä mieltä, että tämän kysymyksen kohdalla meidän täytyy saada aikaan järkevä kompromissi ja siksi sitä täytyy vielä miettiä. Pyytäisinkin kollegat Sarvalta, että hän vielä pyrkisi löytämään tähän kompromissin, joka ottaisi mukaan mahdollisimman paljon. Me tulemme puhumaan tästä omassa ryhmässämme vielä. Ja tämä tukee myös sitä suurin piirtein, mitä kollega Gosses ehdotti tässä. Hän on meidän koordinaattorimme. Ja pyytäisinkin siksi, että varjoesittelijöiden kokouksessa ei jätettäisi tätä asiaa pois ja niin, että 6-7 ihmistä valmistelee kaikki päätökset ja sitten kauhean aikapaineen alaisena vain pelkästään englanniksi joudumme äänestämään. Minä pyytäisin, että tämä pyyntö nyt huomioitaisiin. Ja kollega Klytehän äh, keskustelussa toisti äh, tai puhui tästä eilisestä neuvotteluista Kreikan puheenjohtajamaan kanssa, jossa vasemmisto oli valmis hyväksymään neuvoston huonoja kompromisseja. Ja minä sanoin, että minä haluan, että jokaisen pankin pitää tarjota tällaista perustiliä. Ja silloin kollega Kemal sanoi, että, että minä tässä olisin varsinainen marksisti eikä kollega Klute. Joten siltä osin olen ihan ylpeä, että minä tässä edistän kuluttajien etua enkä neuvoston tai pankkien etua. Uh, okay. Um, I think we've got some interesting report. No, Verna, joko lopetit tämän mielenkiintoisen tarinan? Jean-Paul Gauzes. Jean-Paul Gauzes. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Tämän Eloisan puheenvuoron jälkeen parlamentin kestävyys ei tässä aiheuta mitään ongelmia parlamentin toimintakyvylle. Sanoisin molemmille esittelijöille onnittelut ja kiitokset. Minähän olin ensimmäisessä maksupalveludirektiivissä esittelijänä edellisellä kaudella ja tiedän, että tämä on melko moisen raskas ja tekninen työsarka joten tuen heidän tekemien ehdotuksia. Muistuttaisin siitä, mitä olen sanonut jo vuodesta 2006 lähtien. Kun ajatellaan maksuja, niin kyseessä on kaupallinen toiminta, hyödyllinen toiminta, mutta kaupallinen toiminta kuitenkin. Kaupallisena toimintana yritykset, jotka osallistuvat tähän, onpa niiden asema mikä tahansa, niin heidän täytyy saada siitä kohtuullinen korvaus. Meillä on Werner ja muiden tekemiä ehdotuksia toimitusmaksuista. Tämä on taloudellinen todellisuus. Ne vastaavat annettua palvelua ja ottavat huomioon operaatiot, ongelmat, kaiken sen, mitä niiden takana on, ja niiden täytyy olla suhteellisia jossakin muotoa. Meidän täytyy mennä siihen suuntaan toimitusmaksujen osalta, mitä esittelijä meille ehdottaa, eikä pidä vaalia sitä absurdia ajatusta, että kun poistettaisiin toimitusmaksut, niin järjestelmä olisi halvempi. Tämä ei pidä paikkaansa. Tutkimukset osoittavat, että kuluttajat eivät tällaisesta poistosta hyötyisi. Ja jos tällä tavalla argumentoidaan järkeillään, jos ei makseta äh, esimerkiksi autoja valmistaville työntekijöille, niin autotkin olisivat halvempia. Taloudessa eri osapuolet, eri toimijat äh, kyllä heille täytyy maksaa heille kuuluvaa korvaus heidän tekemästään työstä. Esittelijä on tehnyt mielenkiintoisia kompromisseja, en sano tästä tämän enempää, mutta haluaisin puuttua yhteen tarkistukseen, jota jean PC-kollega tuki. Olen nähnyt aika lailla samantapaisen tarkistuksen, mutta vedin sen pois, koska havaitsin, että loppujen lopuksi tämä, joka liittyy pieniin maksuihin puhelimen välityksellä, ja jos tällaista poikkeusta ei ylläpidetä, niin me halvaannutamme tietyn tyyppisen maksutoiminnan, joka on kuitenkin kuluttajalle hyödyllinen. Eikä tämä millään muotoa vaaranna maksutoimintaa, mitä suuret laitokset sitten toteuttavat, pankit tai muut rahoitustoimijat. Sen takia vedin pois tämän tarkistuksen ja Jean-Paul Pisenelle toteaisin, että pohdipas vielä, onko järkevää tukea tätä tarkistusta. Kiitos arvoisa um, puhemies Ulle Schmidt. Uh, Kiitos, rouva Pahoittelemme tästä varjoesittelijäsekaannusta, mutta varjoesittelijä 't veld luen häneltä. Täydellinen kielto mifeille luottokorteilla – 0,1 luottokorteilla, yksi yhden juuren siirtymäaika kahden sijaan enimmäismäärälle kotimaan transaktioissa. Sitten kolmansin järjestelmä. yhdistelmäkortit ja hyväksy kaikki kortit ovat hyviä komission ehdotuksessa. Tämä on varjoesittelijän kanta. Ja normaalisti varjot esittelijän sana painaa ryhmässä, mutta katsotaan sitten lopuksi. Hyvä kuulla, herra Langenia, koska sitä saa vaikutelman, että myös jossakin muissa ryhmissä on ongelmia. Olen kamppailut oman tuntuni kanssa, ehkä liberaali oman tuntuni kanssa. Olen ollut aina enimmäismääriä vastaan missä tahansa muodossa koska se ei ole velvollisuutemme mielestäni tässä talossa. Se on markkina-asia. Mutta hyväksyn enimmäismäärän näissä olosuhteissa, koska sitä on niin pitkään pyydetty ja vähän on tapahtunut. Kaikki kamppailemme, herra Langen. Se näkökohta, jonka kollega Niels otti näistä mikromaksuista esiin. Se on tietysti tärkeä asia ja ongelma. Toivon, että jonkunlaiseen kompromissiin päästään. valiokunnassa eilen äänestimme sitä, että jäsenvaltiot pystyvät ylläpitämään tai ottamaan käyttöön pienemmät enimmäismäärät kansallisen lainsäädännön kautta. Että siinä ainakin yksi esimerkki on. Mutta oli myös toinen tapa käsitellä tätä kompromissitekstissä. Näen useiden kollegoiden jo tai jotka olivat keskustelussa eilen, mutta sitä ei hyväksytty. Mutta mielestäni sitä tarvitaan. Mutta sen täytyy olla alempana, täytyy määritelmän mikromaksut. Se ei voisi olla 35 euroa tai 12 dollaria Yhdysvalloissa, se voi olla alempi kuten täällä on sanottu. Ainakin joissakin maista, maistamme tarvitsemme itse asiassa hyväksyttävää kompromissia. Thank you very much. Kiitos. Wolf ei näy olevan Marian. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä näiden viisaiden sanojen kanssa, joita edellinen puhuja sanoi. Minä itse myös eh, puolustan vapaata hintojen muodostumista vapailla markkinoilla, mutta tässä meillä on kuitenkin ongelma, joka on ollut voimassa jo vuosia, ja sen vuoksi minä olen nyt todella tyytyväinen siitä, että komissio on tehnyt ehdotuksen siitä, että meille tulee tällaiset katot maksimimaksuille. Minä olen tehnyt muutaman tarkastuksen tästä ehdotuksesta, tarkistuksia, jotka liittyivät seuraaviin asioihin. Yksi, pankkikortteihin. Minusta nämä pankkikorttien, pankkien sisäiset maksut voisivat olla nollatariffisia, koska meillähän on lainsäädäntöä, jolla me pyrimme antamaan kaikille pääsyn tai kaikille mahdollisuuden avata pankkitilin ja eikä sitä silloin täydy ruveta jälkikäteen vielä hinnoittelemaan. Sitten mitä tulee tähän kaikkien korttien hyväksymistä koskevaan sääntöön, minusta meidän täytyy jättää kauppiaille mahdollisuus kieltäytyä kalleista korteista. Miksi näin? Siksi, että tämäkin on kilpailutekijä. Annetaan kilpailun toimia. Eli minä kannatan sitä, että meillä on katot, joiden alla toimitaan ja annetaan kilpailun hoitaa asia. Sen lisäksi kysymys eh, siitä, voiko eh, kauppias kieltäytyä tietyistä korteista. Tässä myös minusta täytyy jättää tilaa kauppiaille itse päättää. Ei heidän tarvitse kaikkea hyväksyä me voimme velvoittaa heidät hyväksymään kortit, joissa on samat kustannukset heille kuin jossain kortissa, jonka he jo hyväksyvät, mutta ei hyväksymään kortteja, joita eh, he joutuvat käyttämään korkeammilla kustannuksilla kuin ne, mitä he käyttävät. Sitten vielä yhdistelmäkortit, siitä olen myös tehnyt jonkun verran tarkistuksia, jotta voisimme hieman selkeyttää se, millä tavalla ne toimivat. Tämä on ihan hienoa, hyvä asia, mutta me tarvitsemme kuitenkin selkeämpiä sääntöjä, jotta voimme osoittaa, mitä kauppias voi tehdä, mitä kuluttaja voi tehdä, ja tätä kautta kaikille asia muuttuu selkeämmäksi. Joten pyytäisin, että esittelijä huomioisi minun tarkistukseni ja kiitän jo nyt tähän mennessä tehdystä työstä. beim Hauptmann, also bei diesen großen Bereichen kriegt Um, Kiitos. Wolf ei ole tullut takaisin, joten Bablo totesi, että hän ei halua pitkään vastailla, jos antaisin puheenvuoron komissiolle. Ei kuitenkaan liian pitkään, koska meillä on tässä aikaraja vastassa, mutta on mielenkiintoista kuulla teidän vastauksianne. Thank you very much and I shall also try... Kiitoksia kovasti. Yritän puhua lyhyesti. Onnittelut tarkistusten laadun takia. Ne osoittavat paljon markkinatuntemusta ja myös sitä, että tunnustetaan aiheen monimutkaisuus. Onnittelut myös siitä, että on pyrkimystä saada hyviä kompromisseja. Olen merkinnyt ylös tässä neljä aihetta. Ensinnäkin maksujen tason. Ja sitten onko korttibisnes tappiota tuottavaa, josta tämä ehdotus hyväksyttäisiin. Kolmanneksi avoimuus ja neljänneksi siirtymäkausi. Ensinnäkin maksujen tasosta. Zalba totesi, että tästä pitää tehdä pieni ilmoitus. Haluaisin tehdä selväksi, että tämä ei liity tason vaikutuksiin. Me olemme jo kattavasti keskustelleet vaikutusarviossa niistä vaikutuksista, joita tämän tason toteuttamisessa olisi. Olemme pyrkineet antamaan mahdollisimman paljon tietoa siitä, miten tämä taso on laskettu ja miten niihin päädyttiin kilpailutapauksissa. Niin kuin monet parlamentin tietävät, meillä on käynnissä tutkimus niistä kustannuksista, joita kauppiaille koituu, jos he hyväksyvät äh, toisaalta käteismaksuja, toisaalta korttimaksuja. Tutkimuksen aikana olemme saaneet monia pyyntöjä toimia mahdollisimman avoimesti tämän tutkimuksen tulosten suhteen. Työ on ollut intensiivistä ja tämä on ollut myös vaikeaa. Olemme todenneet, että voimme tuottaa loppuraportin vasta tämän vuoden loppupuolella, mutta alustavia tuloksia toki on jo käytössä. Toivomme voivamme esitellä lyhyesti tulokset pienessä tilaisuudessa ensi viikolla. Ne, joita asia kiinnostaa, löydätte tiedot tästä tilaisuudesta nettisivuiltamme. Pieni esitelmä joka sitten myös julkaistaan. Kiireessä tietenkään ette kenties pääse itse paikalle, mutta saatte nämä tiedot. Jos avoimuutta haluamme, niin kyllä näissä asioissa voimme sitä myös toteuttaa. Se oli ensimmäinen seikka. Ja sitten, olisiko korttibisnes tappiota tuottavaa näiden ehdotusten pohjalta? Emme usko niin. Jos katsotaan äh, pankkikortteja, debitkortteja, meillä on tutkimuksia myös keskuspankeista, ja meillä on maita, joissa ei ole toimitusmaksuja lainkaan käytössä. Debitkortti, bisnes edelleenkin näyttää olevan kukoistavaa bisnestä. Jos puhutaan sitten luottokorteista, kreditpuolen korteista, niin on lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että luottokorttien myöntäminen on hyvin kannattavaa toimintaa pankeille. Ja siellä on paljon suurempaa tuottoa kuin muilla toiminnan aloilla, esimerkiksi vähittäiskaupassa voidaan muistaa myös tuomioistuimen päätös. Tuomioistuin huomautti päätöksessään, että luottokorttien myöntäminen tuo myös muita tuloja, esimerkiksi korkomaksujen muodossa. Me emme katso, että meidän ehdotuksemme perusteella pankeilta loppuisivat äh, bisnekset. Tietysti äh, edutkin, joita luottokorttien äh, kumppanina myönnetään, voivat muuttua. Tiettyjä kortteja välttämättä kuluttajat eivät käytä tällä hetkellä ja tässäkin voi olla rationalisoinnin varaa. On keskusteltu yhdistelmäkorteista, kaikkien korttien hyväksymisestä. Kenties on komission näkökulmasta syytä korostaa sitä, että me pidämme hyvin tärkeänä näitä ehdotuksia, koska niiden pitäisi auttaa meitä luomaan toimivat markkinat. Jos neljä vuotta vielä odotellaan ja tehdään tutkimuksia, niin edelleenkin korttimaksujen maksuja halutaisiin säädellä. Ja jos tämä kehitys sitten toisi meille tehokkuutta markkinoille, niin kenties sitten ei tarvitsisi enää tällaisia enimmäistasoja määritellä. Näin ollen näiden toimien käyttöönotto olisi hyödyllistä. Ja sitten vielä tämä siirtymäkausi. Olen tehnyt hieman tutkimusta tämän asian tiimoilta. Totta kai keskustellaan siitä, pitäisikö puhua vuodesta tai kahdesta jos katsomme historiikkia, niin kahdessa kuukaudessa debitkorttisäännökset tulivat käyttöön ja niin myös kreditpuolella. Kahdessa kuukaudessa Mastercard-sitoumukset kilpailutapauksissa tulivat voimaan neljän kuukauden kuluttua Ranskassa. Oli sitoumus siihen suuntaan, että vähennetään toimitusmaksuja ja tässä puhuttiin kolmen kuukauden voimaantulosta ja sitten Visa ja Mastercard tapauksessa puhuttiin kahdesta kuukaudesta voimaantulon osalta. Meillä on myös kolme jäsenvaltiota, jotka nyt jo ovat äh, säätämässä lakia, joilla vähennetään toimitusmaksuja. Ja nämä kaudet, äh, jotka toteutetaan Puolassa kaksi kuukautta, siellä on siirtymäkausi, joka on kuusi kuukautta, Puola, kyllä, ja Romania Kyllä, kohta pääsen juuri siihen. Romania. Romania kuusi kuukautta. Nyt en saanut aivan viimeisintä tietoa Unkarista, mutta nämä kaksi jäsenvaltiota ovat jo hyväksymässä kuuden kuukauden siirtymäkautta lainsäädännössä. Halusin tarjota nämä tiedot teille ohjeistukseksi tästä siirtymäkaudesta. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos Pablo. Thank you. Eh, thank you, Sharon. Eh, lo primero, agradecer a todos por sus... Haluaisin kiittää kaikkia työpanoksistaan. That's all. Yleensä ei niinkään lyhyttä ole tapana kuulla. That's by dear Sharon. No, paljon lyhyemmin puhun kuin sinä. Minulla olisi vain pyyntö että molemmat ansioituneet esittelijät kuulisivat myös normaalia jäseniä, jotka eivät ole ähm, mukana varjoesittelijöiden kokouksessa. Lähettäisitte meille vielä tällä viikolla kaikki ehdotukset, mitä te teette, niin että me voisimme sitä ensi viikolla puhua. Tämä on minun pyyntöni. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, Berne. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Werner. Ei pitäisi olla epäilystä, että etkö olisi tervetullut seuraavaan varjoesittelyyn kokoukseen. Se taitaa ensi viikolla. Sinun panoksesi on aina tervetullut. Olen samaa mieltä, että 0,0 prosenttia ehdotettuna toimitusmaksuna ei sovi meidän sopumme. No nyt jos ajatellaan määräaikoja, siitä täytyy löytää konsensus. Kaikki, josta kaikki esittelijät voivat sopia, ja ne, jotka ovat tarkistuksia jättäneet. Varmaan komissionkin kanssa saadaan sopua aikaan. Olen kiitollinen kaikille keskusteluun osallistuneille, erityisesti varjoesittelijöille. Haluaisin selvittää jotakin herra Langenille. En sanonut mitään kompromisseista, koska ne eivät ole lopullisia kompromisseja vielä. Ne ovat ehdotuksia, luonnoksia, joista vielä tehdään työtä. Ja ennen kuin niistä tulee vakiintuneita kompromisseja, niin ei niitä kannata vielä kierrättää. koska siitä tulisi kaoselementti neuvotteluihin. Joten sen vuoksi kompromissiluonnoksia ei ole eh, kierrätetty, lähetetty teille. No sitten yhdistelmäkortit. On tietty enemmistö, joka on yhdistelmäkorttien puolella. Ja minä suosin tässä tiettyä joustavuutta niin, että kuluttaja voi valita ennakkoon se järjestelmä, jota haluaa käyttää maksamiseen. Tavoitteena sitten on, että järjestelmästä saadaan joustava. Sitten kaikkien korttien hyväksymistä koskeva sääntö ja lisämaksu. Nyt tällä voitaisiin ottaa ylimääräinen maksu. Se olisi mahdollisuus, jos en ollut tarpeeksi selkeä ennen, niin nyt sanon, että tätä pitäisi soveltaa vain kortteihin, jotka ovat soveltamisalueen ulkopuolella, ei koskaan sen sisäpuolella oleville. Joten painotan, että tavoitteena on saada tehokkaampi, turvallisempi järjestelmä. Toisin sanoen, että kun on luottokortti, pitäisi olla varmuus siitä, että se hyväksytään. Mutta sitten jos se on soveltamisen ulkopuolella, siitä kauppiaan täytyy pystyä kantamaan lisämaksu. Jos muilla väriesittelijöillä ei ole vastalauseita, niin olisi varmaan hyvä, jos kaikki kollegat, joilla intressi on, voisivat tulla kokoukseen. Sitä helpompi meidän työmme sitten on. Kiitoksia kaikille keskustelupanauksista, erityisesti varjot. Uh, and last word. Kiitos. Viimeiseksi Diego. Muito obrigado. Sharon. Kiitokset Sharon. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että minusta tämä keskustelu on ollut erittäin hyvä. Maksupalveludirektiivi 2 ei nyt ollut loppujen lopuksi niin ristiriitainen kysymys ryhmien kesken. Tämä ei ehkä ole niin jännittävä kuin se, mistä Pablo vastaa. Mutta haluaisin kuitenkin painottaa, että kysymys on siitä huolimatta tärkeä. Tämä on tärkeää, jotta voidaan luoda oikeudenmukaista kilpailua ja että markkinoilla on yhtäläiset eh, oikeudet. Kaikki se, mitä varjoesittelijät ovat täällä sanoneet, eh, osoittaa, että me olemme oikealla tiellä – jotta voisimme, voisimme päästä loppujen lopuksi sitten sopimukseen. Haluaisin nyt kuitenkin kehottaa kiinnostuneita tulemaan seuraavaan varjoesittelijän kokoukseen. Ja toivon, että voimme jatkaa kompromissien laatimista niin, että ne asiat, mitä kollegat ovat täällä nyt esittäneet epäröintejään, saadaan myös ratkaistua. Se kysymys, josta olemme ehkä kaikkein eniten, mistä olemme kaikkein eniten erimielisiä, liittyy näihin lisämaksuihin. Tämä on kovin monimutkainen kysymys toki. Ja MIFin myötä on luotu tilanne, jossa meillä on yhtäläiset pelisäännöt kaikille – ja neljän osapuolen järjestelmälle. Eivät nämä nyt ole mitään yksinkertaisia kysymyksiä, mutta näillä on suuri vaikutus. Toivomme, että voimme keskustella maksupalveludirektiivistä niin, että pääsemme todellakin hyvään ratkaisuun, joka olisi hyvä kaikille. komission ehdotus lisämaksuista sisältää tiettyjä ongelmia, tai lähinnä niiden soveltaminen sisältää ongelmia. Ehkä pitäisi antaa kauppiaille mahdollisuus itse neuvotella kolmansien osapuolien kanssa. On tärkeää, että me saamme aikaan eurooppalaisen ratkaisun, joka on myös toteutettavissa käytännössä – ja että me parannamme nykyistä järjestelmää. Minulla on vankka usko siihen, että 20. helmikuuta me kykenemme äänestämään tästä ehdotuksesta hyvällä tavalla, samoin kuin uskon, että pääsemme lopputulokseen huhtikuussa myös täysistunnossa. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti kykenee käsittelemään tämän asian päätökseen vielä meidän vaalikautemme aikana. Thank you very much. Kiitoksia kaikille. Voin vahvistaa, että molemmissa aiheissa tarkoitus on äänestää valiokunnassa 20. helmikuuta, jotta pääsisimme huhtikuun täysistuntoon. Kiitoksia tästä. Nyt voimme siirtyä esityslistan kohtiin 6, 7 ja 8. Kyseessä on vastuuvapaus vuodelle 2012 valvontaviranomaisten osalta. Josko ne, jotka haluavat poistua, poistuisivat äänettömästi. Um, we can't afford to lose any time. Ei ole aika, aikaa haskettavaksi, joten poistukaapa hiljaa. Antolin, are you ready? Antolin, oletko valmis? Sí, muchas gracias. Comienzo. Sí. Muchas gracias. Kiitos. Pitäisikö aloittaa? Kiitos puheenjohtaja. Tutkimme tarkistuksia, joita on jätetty kolmeen mietintöön, jotka koskevat vastuuvapautta kolmelle eurooppalaiselle valvontaviranomaiselle. 34 tarkistusta. Älkää keskustelko tässä salissa, koska me yritämme nyt käsitellä toista aihetta. Älkää keskustelko ainakaan siinä aivan puhujan selän takana. Pahoittelen Andolin. Estaba diciendo que, que se han presentado 34 enmiendas. Niin olin sanomassa, että 34 tarkistusta on jätetty kolmeen mietintöön 11 tarkistusta, siis yhdestä 12. Mutta kautta linjan ovat samat tekijät, eli olisi varmaan järkeä ottaa tarkistukset yhdessä. Olen tehnyt muistiinpanoja tarkistuksista, pidän niitä hyvin ja haluan kiittää kollegoja tehdystä työstä. Sen sijaan, että minä esittelen tarkistukset, haluaisin esitellä sen, mitä, sen, mitä ajattelin niistä. Haluaisin kuulla, että mitä tarkistusten esittäjät haluavat sanoa ensin. Alkuun haluaisin sanoa, että tarkistukset ovat oikean suuntaisia. Ja yritän yhdistellä tarkistuksia. Jotkut voidaan sulauttaa yhteen, mutta jotkut ovat kokonaan erilaisia, joten haluaisin kuulla, mitä tarkistuksen esittäjät haluavat sanoa. Sitten kommentoin itse. Mm, Kiitos. Tässä tapauksessa siirrymme varjoesittelijöihin. Carl Pelch. Thank you for the floor, Madam Chair. Um... Kiitos puheenvuorosta, puheenjohtaja. Lähtisin liikelle toteamalla, miten tärkeää minun mielestäni näiden vastuuvapausmietintöjen rooli on. On hyvin tärkeää määritellä niiden sisältö. Sen takia olen tehnyt tarkistuksia kaikkeen, kaikkiin kolmeen mietintöön. Meillä on nyt tässä loistava lähtökohta. Katsoin myös, että meidän täytyy selkeästi korostaa, että valvontaviranomaiset ovat edelleenkin varhaisvaiheissaan viranomaisina ja vaaditaan vielä Euroopan tasolla koordinointityötä. Tarkistuksessani viittaan tilintarkastustuomioistuimen ehdotuksiin korjaaviksi toimiksi ja halusin korostaa sitä, että on tiettyjä puutteita viranomaisten toiminnassa. Esimerkiksi tietoteknisen järjestelmän alihankinnoissa, sitten hankintamenettelyissä on sääntöjen noudattamiseen liittyviä epäselvyyksiä sekä palveluksenottomenettelyissä on vielä puutteita. Olen sisällyttänyt tähän myös uuden elementin, nimittäin henkilöstöresurssit ja budjettivaatimukset – ne pätevät kaikkiin kolmeen mietintöön. Koska nämä viranomaiset ovat vasta taipaleensa alkuvaiheissa, niin todennäköisesti niille annetaan jatkossa lisätehtäviä. Näin ollen ne tarvitsevat myös lisää resursseja uusien tehtäviensä toteuttamiseen. Kenties olisi hyödyllistä pohtia sitä, että tarvitaanko jonkinlaisia uudelleenjärjestelyjä tai muita tapoja parantaa tehokkuutta. Tämän jälkeen sitten voidaan pohtia budjettilisäyksiä. Rahoituksen suhteen havaitsin, että kollegat ovat tehneet minun laillani tarkistuksia samassa hengessä. Tämä sekarahoitusjärjestelmä mielestäni ei ole paras mahdollinen. Sinne täytyy tehdä uudenlaisia järjestelyjä ja minusta ne tarvitsisivat oman budjettikohtansa. Tai niin kuin jotkut kollegat ovat ehdottaneet, niitä voitaisiin rahoittaa maksuilla, markkinamaksuilla – kompromisseissa varmasti nämä seikat voidaan vielä selkeyttää. Periaatteellisella tasolla olen samaa mieltä niistä tarkistuksista, joita kollegat ovat tehneet eh, virastojen budjettiin liittyen. Tarkistuksia on varsin vähän ja ne ovat aika lailla samansuuntaisia. Näin ollen uskonkin, että on varsin helppoa saada aikaiseksi kompromisseja. Kompromissityössä mielelläni autan esittelijää hänen tekemässään työssä. Kiitos. Um, thank you very much. There. Kiitos. Anne Jensen ei voi olla paikalla Aldesta, mutta hän lähetti minulle muistion viestin. Hänellä on joitakin tarkistuksia, joita hän on jättänyt jättänyt, mutta hän on laajasti ajateltuna samalla kannalla. Onko hän antanut Ulle sinulle viestiä? No, but we have... Ei, mutta me olemme allekirjoittaneet samat, allekirjo- samat tarkistukset Nils, Ani ensin ja minä, joten tässä on kysymys samasta asioista. Uh, thank you very much. Kiitos. Sven ei ole paikalla. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Tämä budjettikohta näyttäisi olevan kuuma kohta tässä aiheessa, Antolin. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, el punto más difícil no, yo diría... Niin todellakin, kiitos. Kiperä kysymys on se, joka on näyttänyt niitä tarkistuksia. 34 tarkistuksen joukossa on neljä tekijäryhmää ja kolme neljästä ovat käsitelleet juuri tätä kohtaa. Siihen täytyy kiinnittää nämä huomiot. Sen vuoksi halusin sen mainita ensin. On tehty ehdotuksia. Ne eivät ne mielestäni ole ristiriitaisia, ne täydentävät toisiaan mielestäni, joten toivottavasti saadaan kasaan kompromisseja. Nyt tiedämme, että jäsenvaltiot, niillä on osuutensa budjettiin, siellä on myös rahaallokaatiota, on sekä rahoitusjärjestelmä ja mietimme, onko tämä hyvä ajatus, että eikö tulevaisuudessa pitäisi siirtyä sitä kohti, että olisi puhtaampi EU-budjettiallokaatio. Se olisi varmaan järkevää. Toinen asia. että pitäisikö rahoituksen tulla pelkästään budjetista vai pitäisikö markkinat ottaa mukaan. Liberaalit ovat niitä, jotka ovat tätä ehdottaneet. Joten ymmärrän, että tämä pitäisi ehkä tänne ottaa mukaan. Ja sitten kolmas näkökohta. Se ei koske kahta toimielimistä, mutta se on kolmannessa osatekijänä. Ja ehkä voisi olla eri budjettikohta. Siihen pitäisi keskittyä, kun tämä valiokunnan kanta on aina asiasta ollut tietynlainen, että otetaan huomioon uudet mahdollisuudet ESMA-päätöksen jälkeen vakuutusillisen eläkeviranomaista koskevan päätöksen jälkeen. Galpels on varjoesittelijä kantanut eniten tarkistuksia. Se on hyvin positiivista. Haluan kiittää häntä kovasta työstään. Hän on viitannut rahoituksen, käytössä olevan rahoituksen lisäämiseen. En ole periaatetta vastaan. Mutta siihen liittyy työn uudelleenjako ja sen varmistaminen, että että varmistetaan myös, että ei pelkästään tarjotaan, vaan että tehokkuus säilyy. Olen täysin samaa mieltä. Puhutaan nyt alkuvaiheessa olevasta viranomaisesta. Se ei ole vielä levittänyt siipiään ikään kuin. Eli näihin uusiin vastuisiin ja velvollisuuksiin tarjotaan rahaa. Eli ei voida puhua tuplauksesta tai päällekkäisyydestä. Mutta täytyy varmistaa, että lisäykset ovat sellaisia, että lisäyksiä tulee vain silloin, kun ne ovat todella tarpeen. Pidän tästä linjasta ja yritän ottaa ne huomioon kompromisseissa. On myös koko joukko tarkistuksia, jotka mielestäni ovat tarkistuksia, ää, järkeviä. Viittaan siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin on pyytänyt oikaiseviksi toimiksi alihankittamisesta, puhuttiin julkisista hankinnoista, henkilökunnan rekrytointimenettelystä, avoimuudesta. ansiotin niin edelleen. Näitä tuen täysin, mielestäni ei ole edes tarpeen tehdä näistä kompromisseja, ne voidaan ottaa sellaisena mukaan. kollegat ovat, sellaiset kollegat ovat myös jättäneet tarkistukset, jotka ovat tällä hetkellä paikalla, joissa viitataan asioihin, joista mekin olemme puhuneet, kun olemme keskustelleet viime vuosien vastuuvapauksista. Ne liittyvät seurantaan. EIBn vuokrakulut, Euroopan pankkiviranomaisen tai tulot, revenue. Eli tämä täytyy ottaa huomioon. Eli niiden tuloja täytyy todellakin tarkastella. Myöskin käännösasiat. Ei siinä ongelmaa. Vähemmän tyytyväinen olen, ei niinkään sanamuodon vuoksi, vaan koska pitäisi kehottaa viranomaisia vähentämään byrokratiaa. Että viranomaisten pitäisi pyytää jäsenvaltiolta tietoja. Nämä valvontaviranomaiset tekevät työtä, koska ne saavat suoraa tietoa kansallisilta viranomaisilta. Joten tietysti niitä voidaan syyttää byrokratian lisäämisestä, mutta se on koko valvonnan pointti. Jos on valvoja, Täytyy saada käsinsä tietoa. Ei tämä mielestäni hallintorasitteeseen johda. Kyse on tehtävän suorittamisesta. Täytyy vain varmistaa, että tehokkuus on asianmukaista. Ja täytyy varmistaa, että toimijat ovat maksukykyisiä. Se hyödyttää taloutta kokonaisuudessaan tietysti, joten ihan tähän nimenomaisen tarkistukseen olen niin tyytyväinen koska tämä tarkistus ilmaisee, että se olisi näitä viranomaisia vastaan, että miten ne saavat ja tietoja ja tekevät tehtävänsä. Tästä nimenomaista tarkistuksesta en nyt niin välittäisi. Pyydän teitä muistamaan sen. Sitten näistä muista asioista ei ongelmia. Täytyy varmistaa, että viranomaiset voivat tehtävänsä hoitaa asianmukaisesti, joten mikä tahansa, mikä voi parantaa tapaa, jolla viranomaiset tekevät tehtävänsä, ovat hyviä. Minä lähetän teille kompromissiehdotuksia. Eli jos ryhmille sopii, yritän punoa langan päät yhteen ja laatia kompromissitarkistuksia, niin, että lopullinen lausunto olisi harmonisempi. Tämän verran minulta tältä erää. Hey, thank you very much. Um... Kiitos. Pyrimme äänestämään 20. helmikuuta. KONT-valiokunta sitten maaliskuussa. Kiitos tästä. Seuraava kohta on troikkakohta, kohta, mutta en näe nyt esittelijöitä paikalla. Pitääkö tämä nyt paikkansa? So, um, it's, it's, they've got a, well, they should be here, but... Heidän pitäisi kyllä nyt olla jo paikalla. Pidetään viiden minuutin tauko ja jäljitetään esittelijät tässä troika-asiassa. Yeah.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

Ja.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 Vad som helst kan man göra, men inte riktigt. Okay. Um, right, we're, we're, we're, we're here now. Um, no niin, nyt siirrymme omaan tutkimusraporttiimme Troikasta. Meillä on tässä yhteisesittelijät Otmar Karas ja Liam Huangok. Tarkistuksia on aika lailla. Minä itsekin olen niitä tehnyt joku sen ja annan puheenvuoron esittelijöille molemmille ensin ja tavan omaan tavan mukaan sitten varjoesittelijät. Otmar, käytätkö ensin puheenvuoron? Ja, Frau Vorsitzende, Herr Kopi. Niin, äh, puheenjohtaja, kanssa esittelijä, hyvät kollegat. Meidän täytyy ensin selvittää, miksi tarkistuksia on niin paljon. Minun nähdäkseni tälle on kaksi syytä. Ensimmäinen syy on se, että me esittelimme mietintöluonnoksen äh, jo hyvin varhaisessa vaiheessa ennen kuin esimerkiksi kuulemiset oli järjestetty ja ennen kuin tämä kyselylomake oli selvitetty. Me teimme sen sen vuoksi, että me halusimme helpottaa keskustelua ja niin, että olisimme voineet käynnistää keskustelun. No, ensimmäisen mietintöluonnoksen jälkeen on tapahtunut todella paljon. Me olemme järjestäneet useita äh, kuulemisia. Me olemme toteuttaneet neljä matkaa ja me olemme muokanneet ja käyneet läpi nämä kaikki kyselylomakkeet ja kukin meistä on nyt koko joukon älykkäämpi ja tasapainoisempi omassa kannassaan. 17. joulukuuta esittelimme mietintöluonnoksemme ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka tämän jälkeen hyvin aktiivisesti ovat osallistuneet monenlaiseen työhön tämän parissa. Meillä on 297 EPPltä, 200 tarkistusta demo, demareilta, 86 alueelta, 139 vihreiltä, 28 EKRltä 12 ja 132 Guelta ja sitten äh, sitoutumattomilta 21 tarkistusta. Haluaisin äh, aloittaa sitä, mitä Philip Lambert sanoi tammikuun alussa. Hän oli sitä mieltä, ja olen sataprosenttisesti samaa mieltä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että jos me haluamme laajan enemmistön tämän mietinnön taakse, ja laaja enemmistö tarvitaan, jotta nämä seuraamukset voidaan todella, välttämättömät seuraamukset saadaan toteutettua, niin silloin nimenomaan meidän täytyy nyt laatia tämä mietintö nyt, koska meillä on 99 päivää aikaa parlamentissa tällä vaalikaudella. Ja otimme huomioon tässä keskiössä faktat, eikä niinkään ideologisia vastakkaisuuksia tai erilaisia tulkintoja. Haluaisin vielä kerran painottaa, tällä tavalla me valitsimme itsemme, itsellemme tämän mandaatin myös. Nimittäin sellaisen mandaatin, että 12. joulukuuta äh, etenemissuunnitelmassa päätimme, että mikä on oikeudellinen perusta Troikalle ja mikä tulee olemaan päätöksen tekomenettely toimielimissä, demokraattinen legitiimiys teoreettinen perusta tulisi, päätöksille tulisivat olemaan tilastot ja tieto ja se, mitä vaikutuksia tällä on Troikan työlle. Ja kaikki uudet päätökset, kaikki uudet perustat täytyy perustua yhteisön lainsäädännölle ja yhteisön menetelmälle koska yhteisön oikeuden ja yhteisön menetelmän kautta saadaan aikaan avoimuutta, legitiimiyttä, valvontaa sekä perusoikeuksien, ihmisoikeuksien sopimuksen toimeenpanon näissä kaikissa ohjelmissa. Ja sen vuoksi me olemme tähän pyrkineet. Me olemme keskustelleet äh, työntekijöiden kanssa, varjoesittelijöiden kanssa ja toivon mukaan me saamme sitten aikaan myös äh, hyvän keskustelun kanssa, esittelijän kanssa, jotta voisimme määritellä tiukasti tämän mietinnön rakenteen Minusta tässä on nyt neljä suurta tarkistusryhmää. Yksi on analyysi, Troikan eh, toimet eri jäsenvaltiossa ja se, millä tavalla tällä välineellä on vastattu kriisiin. Toinen blokki ovat sitten nämä ohjelmat. Minusta ohjelmien vaikutuksia ei vielä voida tarpeeksi arvioida, koska niitä ei ole vielä viety päätökseen ja sitä, se ei tapahdukaan ennen meidän mandattikautemme päättymistä. Tässä pitää lähteä faktojen perusteella eteenpäin ja katsoa, mitkä olivat luvut ennen kriisiä ja mitkä ovat luvut kriisin jälkeen. Mutta sitä ei voida vielä sanoa, mitkä ne ovat näiden toimenpiteiden jälkeen sen vuoksi, että tässähän on kysymys nyt suurimmasta talouskriisistä sitten toisen maailmansodan. Ja tässä lukuja, näitä lukuja ei voi verrata. Näiden ohjelmien vaikutusta ei voida vielä sanoa sen vuoksi, että niitä ei ole viety päätökseen. Oikeastaan voisi miettiä sitä, mitä olisi tapahtunut, jos ei olisi tehty mitään. Mutta siinäkin on kysymys vain äh, tulkinnasta. Me olemme keskustelleet hyvin paljon näiden mietintöjen vaikutuksista ja seuraamuksista, ja tässä heijastuu koko ajan se, että me halusimme määritellä EKPn ja IMFn roolit. Ja tällä hetkellä se näkyykin tarkistuksissa, että me haluamme ja tarvitsemme eurooppalaista välinettä. Nimittäin eurooppalainen valuuttarahasto toi jo eurooppalainen vakausmekanismi sekä komissio yhteisön oikeuden pohjalta toimii. IMF ei ole sitä, se ei ole eurooppalainen väline, mutta sen täytyy kuitenkin antaa tukea jäsenvaltioille, mutta EU ei ole IMFn jäsen ja sen vuoksi meidän täytyy huolehtia siitä, että me tämän näemme ja muistamme keskusteluissamme. Keskeinen kysymys on troika ja rahoitusapuohjelmat poliittisessa ja ajallisessa kontekstissa sekä ero tässä erot ryhmien välillä näkyvät nimenomaan sillä tavalla, miten arvioidaan yksittäisiä ohjelmia. Tässä on hyvin erilaisia kantoja ja arviointeja. On myös hyvin erilaisia arvioita myös liittyen mandaattiin, Ja tämä täytyy huomenna kompromissitarkistuksissa ja sen lisäksi olemme yhtä mieltä niistä tarkistuksista, että me tarvitsemme tulevaisuudessa yhteisöoikeudellisia välineitä ja enemmän avoimuutta. Meidän täytyy tietää, mitkä ovat varjoesittelijöiden tarkistusten prioriteetit, mikä voisi olla kompromissien rakenne ja meidän tulee jatkaa bilateraalisia keskusteluita ja myös tehostaa niitä niin, että me kykenisimme saamaan rajat, ryhmien rajat ylittäviä kompromissiehdotuksia. Minun tavoitteeni on nyt ja jatkossakin se, että me pyrimme tekemään vakavaa työtä laajalla rintamalla ja perustamme kaiken työn faktoihin eikä ideologeihin, ideologioihin, eikä lähdetä tässä luomaan vaalikamppailuvälineistöä. Kiitos. Thank you very much. Um, and... Kiitos. Ja nyt toinen yhteisesittelijä Liam Wangok, olkaa hyvä. Merci euh, Sharon. Je voudrais... Kiitos Sharon. Aivan vilpittömästi haluan kiittää yhteisesittelijäni Otmaria ja kaikkia varjoesittelijöitä tekemästämme työstä, erityisesti vierailujen aikana jäsenvaltioissa, kuulemisissa. Kaikki todella ovat tuoneet oman kortensa kekoon, kun olemme arvioineet Troikan työtä. Haluan kiittää myös sihteeristön jäseniä, jotka ovat olleet tukenamme tässä koettelemuksessa. Tämä on melkoinen koettelemus, jonka aikana me olemme oppineet valtavasti uusia asioita. Kuulemiset sinällään ovat olleet äärimmäisen hyödyllisiä. Meillä on nyt alustavaa työtä, jota olemme tehneet yhdessä yhteisesittelijäni kanssa – tämä oma-aloite raportti, tutkimusraportti on oikeastaan jonkinlainen välivaihe. Ja näin ollen oli perusteltua, että tässä on kaksi esittelijää. Luonnos, jonka me olemme 16. tammikuuta esitelleet, oli erinomainen lähtökohta tälle työlle. Haluaisin kiittää Otmaria siitä, että hän on tehnyt työtä, jotta meillä nyt on sellainen teksti, joka on jonkinlainen viitekohta ja toiminut sellaisena neljällä matkallamme. Tämä on kiinnostanut näissä eri maissa valtavasti ihmisiä. Se on tasapainoinen teksti. Se heijastelee hyvin niitä kantoja, joita kahdella ryhmällä tässä on. Me tiedämme, että ryhmien sisällä on eriäviä näkemyksiä. Minun Oma ryhmäni on ollut varsin radikaalilla lin, linjalla. Tiedän, että EPPssä on ainakin kolme erilaista kantaa ja yksi on hyvinkin kaukana äh, niistä johtopäätöksistä, joita me tässä ensimmäisessä luonnoksessa esittelemme. Me olemme onnistuneet löytämään erinomaisen tasapainon. Meillä on teksti, joka ei ollut lainkaan ideologinen luonteeltaan, aivan niin kuin Otmar totesit. Me emme halunneet nimenomaan tehdä ideologista työtä, vaan arviointityötä. Ja me olemme esittäneet todella oikeat kysymykset siitä, mitä ovat nämä budjettikertoimet, Troikan sisälläkin ja kun ajatellaan komissio, keskuspankkia, IMF, me olemme esittäneet kysymyksiä olemme kyseenalaistaneet makrotaloudelliset tavoitteet, joita Troika jatkuvasti on päivittänyt sitten. Ja me olemme tutkineet tiettyjä institutionaalisia mahdollisuuksia, jotka ovat äärimmäisen innovatiivisia ja näissä meidän kantamme ovat suurelta osin yhteneväisiä, kun ajatellaan matkoilla toteutettavia tiedotustilaisuuksia. Olen tästä yhteistyöstä äärimmäisen tyytyväinen ja toivon, että tämä työ, joka on voinut meidät yhteisesittelijöinä saattaa yhteen, pysyy jatkossakin sinä perustana, jonka, jolta pohjalta valiokunnassa äänestetään. Minä kannatan sitä, että saisimme parlamentin hyvin laajan enemmistön tämän mietinnön taakse, niin että me voimme olla suoraan valittuna toimijana tässä ikään kuin Troikan vastapuolena. Meillä on varjoesittelijöiden puolustamia kantoja ja tässä tekstissä oikeastaan vielä puuttuu se, että täytyy ottaa huomioon Kuen kanta, täytyy ottaa huomioon vihreiden kanta, liberaalien kanta ja vielä täytyy huomioida muidenkin ryhmien kannat. Tietenkään ei saa käydä niin, että lopputuloksena saamme aivan epäjohdonmukaisen tekstin, vaan luonnollisestikin johdonmukaisuudessa on pysyttävä. Toivon, että tarkistukset, joita itse kukin tekee, voidaan huomioida ja sisällyttää tekstiin. Olemme nyt saaneet kompromissin aikaiseksi 22 kohdasta. Vielä niitä on 23 ainakin jäljellä ainakin 23. Niin kuin totesitte, meillä on 915 tarkistusta. Eli varmaankin meillä on vielä muitakin kappaleita käsittelyssä. Me teemme valtavasti työtä, erityisesti kuin, kun me olemme oppineet tässä, niin kuin totesin, paljon uutta. Matkoilla oli hienoa havaita, että Troikan sisällä hyvin harvoin vallitsee yksimielisyys. Sain varmuuden tälle, kun kuulimme IMFn edustajia. Eli siellä todellakin on keskuspankin kanssa monissakin asioissa todellinen näkemysero, ero, miten suhtaudutaan Kreikan velkaan, miten sitten bail-in tai bail-out-ratkaisua toteutetaan Irlannin kohdalla. Mikä on budjetin tai julkisen rahoituksen vakauttamisen tahti ja niin edelleen. Tämä oikeuttaa sen, että me teemme vakavahenkistä työtä ja otamme huomioon kaikkien asianosaisten tekemät tarkistukset. Me olemme havainneet näissä neljässä maassa sen, että todellakin meidän täytyy tehdä vakavaa, vakavasti otettavaa työtä ja on kyseenalaistettava asioita. Troikan toimintatapa institutionaalisesti nostaa esille todellisia ongelmia. Siihen liittyy totta kai juridisia kysymyksiä, institutionaalisia kysymyksiä, ja näitä asioita ei ole Euroopan tasolla pohdittu yhtään missäkään, ennen kuin sitten on menty kyseiseen jäsenvaltioon, ja, ja niitä sitten on hyväksytty vähän niin kuin pakon alla. Tämä on todellinen ongelma. Niin kuin totesitte, Kyse on demokraattisesta vastuullisuudesta Euroopan tasolla. Sellainen meillä on oltava käytössä. Ja tämä oikeuttaa sen, että jatkossakin teemme työtä tähän suuntaan, tätä tavoitetta kohden. Loppuun haluaisin esittää kysymyksen varjoesittelijöille, jotka käyttävät tämän jälkeen puheenvuoron. Meillä on hyvin tiukka aikataulu kun otamme huomioon kaiken sen, mitä totesin ja mistä meidän on vielä keskusteltava, jotta saamme aikaiseksi mahdollisimman konsensushenkisen, vahvan, tiukkasanaisen tekstin Euroopan parlamentista. Onko teidän mielestänne aikataulu, jonka mukaisesti äänestämme valiokunnassa 24. päivä, riittävä? Riittääkö se? jotta voimme toimia niin, että pääsemme eh, kompromisseista maksimaalisesti yhteisymmärrykseen. Ideologiset eh, keskustelut eivät saa pilata sitä perusajatusta, eli sitä, että me todella olemme saaneet suuren enemmistön tämän hyvin symbolisen mietinnön tueksi näin vaalikautemme loppuvaiheessa. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos. Aldesta, Nils Kiitos Sharon. Jos jollakin nyt on epäilyksiä, nyt tässä olen todellakin varjoesittelijä. Ennen kaikkea kiitos Otmarille ja Liemille ja muille varjoesittelijöille. Tämä on ollut kovin mielenkiintoista. Olen ollut innostunut alusta lähtien, olen vieläkin. Ja sen vuoksi liian, äh, vastaus liian kysymykseen on kyllä, vaikkakin aikataulu on aika tiukka, niin innostus tekee mahdolliseksi sen, että 24. on äänestykset. Teoreettisemmasta näkökulmasta sanoen, meillä on neljä hyvin erilaista maata, voimme tarkastella kelttitiikeriä, Kyprosta erityistapauksia. Mielenkiintoisemmat ovat Kreikka ja Portugali. Niihin iski oikeastaan kolme erilaista ongelmaa. Globalisaatio ensinnäkin alla kulkevana juonteena 80-90-luvulta lähtien 2000-luvun alkuun, joka murensi niiden voimavaroja sitten rahoituskriisi vaikeutti asioita edelleen, etteivät ne enää päässeet rahoitusmarkkinoille. Ja sitten euron niukkuuden aika, se on hyvin, eh, tai euron jäykkyydet on kovin erityinen asia. Jos katsotaan, mistä päätettiin, 78 tai jotain sellaista, voimme nähdä, että jäykkyys itse asiassa oli ydinasia siinä, kun euro luotiin että pitikin olla vaikeaa käyttää pikakorjauksia devalvaatioilla toisiaan vastaan edelle. Eli kun päätettiin, että euroon mennään, niin itse asiassa päätettiin, että olisi jonkin verran jäykkä järjestelmä. Mietintöä koskevissa keskusteluissa meillä on tendenssi yrittää löytää syntipukkeja etsiä niitä. Ja tämä keskustelu on kovin politisoitunut ja ideologisoitunut. Ja yksi sivupoluista on varmaankin välttää epämiellyttävää kansallisen tason poliittista vastuuta sotkusta sinänsä. Niin kuin lehdistötilaisuudessa sanottiin tänään Suomessa, niin kriisi itse asiassa keksittiin. Äh, väitettiin, että oli Rehn tämän kriisin sai aikaan. Saadaanko sitten hänen anteeksi pyyntönsä? Onko tämä nyt sitten hedelmällinen lähestymistapa? En ole ihan varma. Mutta nähdään varmaan sitten, että on helppo kätkeytyä henkilökohtaiselta poliittiselta vastuulta osoittamalla sormella syntipukkeja. Mielestäni tarkistuksia ei pitäisi kirjoittaa eurovaalikampanjaa varten toukokuussa, mutta kun tarkastellaan jotenkin tarkistuksia, niin sen vaikutelma vahvasti saa, että näin että on. Pääasiana pitäisi olla ymmärtää, että missä määrin EU oli ollut liian optimistinen eikä ollut huomioinut asianmukaisesti kaikkia ongelmia jotka olisi pitänyt pystyä näkemään ainakin tämän mustan maanantain jälkeen 87 vuonna. On ollut hyvin mielenkiintoista keskustelua Troikan laillisuudesta tässä keskustelussa. On ollut paljon väärää tietoa liikkeellä. Epäilemättä on niin, että komissio sillä oli oikeusperusta toimille, mutta laillisuus ei tarkoita, etteikö tässä olisi ollut kuoppia matkassa, joita ensi kerralla olisi parempi välttää, kun kriisi tulee esiin. Pitää olla hyvin tietoisia siitä, mitä on tehty, mitä päätöksiä on tehty tyypäkissä, sixpäkissä, jotta voidaan tällaiset kriisit välttää. Sitten joku tietysti voisi sanoa, että kyllä, Kahden ja kuuden säädöksen paketit tulivat vähän myöhään, jotta ne olisivat saaneet meidät kriisistä ulos tehokkaammin. Olemme painottaneet, että pankit ovat olleet menestyksekkäitä, mutta näitä hyvinvointiohjelmia ei ole painotettu. Ja aika katastrofaalisia tuloksia siitä on nähty. Hyvinvointiohjelmat näissä maissa, erityisesti Kreikassa, eivät ole pystyneet vastustamaan prosessin paineita. Ja sen vuoksi on korkea työttömyysaste, noin kolme miljoonaa ihmistä on lääketieteellisten ohjelmien ulkopuolella. Työllisyystematiikka tietysti se tulee esille tarkistuksissa mutta siitä on tulossa toinen mietintö, joten ehkäpä työ, työllisyysongelmat pitäisi jättää enimmäkseen työllisyysvaliokunnan mietintöön. Jos seuraavassa kriisissä jatketaan euroryhmässä, sitten joitakin muutoksia varmaankin täytyy tehdä. Euroryhmä vastaa kokonaisuudessaan Euroopan parlamentin edessä, niin sen pitäisi olla lopullisen päätöksentekijä. ESM ja voisi olla sitten komission roolissa, jotta noudatetaan artiklaa 17 perussopimuksessa ja erityisesti, jotta se olisi perussopimusten valvoja. Keskuspankki osallistuisi tarkkailijana, jotta voidaan mahdollistaa huolenaiheisiin tarttuminen, jos tarpeen. IMF on, jos tarvitaan, niin se olisi sitten marginaalinen lainanantaja ja voisi jättää lähteä olemasta pois, jos tarvitaan. Viimeinen huomio rakennerahastoista. Suurin puute on se, että rakennerahastot kun niitä perustettiin 50-60-luvulla, eivät saavuttaneet sitä lähentymisen tasoa, mitä toivoimme. Lähentymistä talouden alalla 50-, 60-, 70-luvun alussa nähtiin Euroopan ja sen valtioiden kesken ja sitten ajattelin, että yhdessä mennään hyvinvointitaivaaseen, niin ei käynyt. 70-luvun puolivälin jälkeen nähtiin, että taloudessa mennään ihan eri suuntiin ja ainoa tapa tehdä positiivisia asioita siinä olisi radikaalisesti muuttaa rakennerahastojen muotoa ja toimintaa. Niin, tämä lyhyt alustus alkuun. Thank you very much. Uh, now for... Kiitos nyt vihreistä. Philip. Chair, uh, I'd like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijöitä jo tehdystä hyvästä työstä. En voinut osallistua matkoille, paitsi Kreikan matkalle. Todennäköisesti se olikin tässä pahin tapaus. Toki näistä asioista voi lukea, mutta kun tapaa ihmisiä paikan päällä, niin, niin se on aivan eri asia. No sitten mietintöön. mietintöön. Niin kuin Otmar totesi, Kannatan sitä, että hyväksymme suurella enemmistöllä mietinnön, mutta ei sillä hinnalla, sillä kustannuksella, että sisältöä ei olisi. Tämä ei ole esittelijän yleinen piirre, joten uskon, että olemme hyvissä käsissä. Mutta kyllä meidän täytyy mennä mahdollisimman pitkälle ja olla mahdollisimman täsmällisiä. Tiedän tietysti sen, että voi olla pyrkimys todeta, että puhutaan vain demokraattisesta vastuusta ja institutionaalisesta aspektista, joka tähän liittyy. Se toki on hyvin tärkeää, meidän ei pidä aliarvioida tämän merkitystä. Kun ajattelemme demokraattista vastuuta ja institutionaalista rakennetta, joka on selvemmin EUn yhteisön lainsäädännön alla, niin tätä kautta saamme parempia tapoja saada aikaiseksi sellaisia politiikan tuloksia, joissa kunnioitetaan paremmin perusoikeuskirjaa esimerkiksi. Ja näin saamme paremman tasapainon aikaan. Tiedän, että toimielimilläkin on vaikutusta politiikan lopputuloksiin. Lisäksi meidän täytyy vilpittömästi katsoa sitä, mitä on tapahtunut. Paljon on jo sanottu makrotalouden toimista ja niin edelleen ja vaikutuksesta. Olisi virhe, jos tämä valiokunta jättäisi huomiotta ja jättäisi työllisyys- ja sosiaaliseen valiokunnalle koko epätasa-arvokysymyksen ja sosiaalisten oikeuksien poljennan kahdestakin syystä. Ensinnäkin en halua, että tätä valiokuntaa katsotaan sellaisena valiokuntana, jossa on vain jonkinlaisia numerofriikkejä, joita kiinnostaa pelkästään makrotalouden lopputulemat. Ja unohdettaisiin sen, että ihmisiä on kaiken takana. Jos ajatellaan, että tässä valiokunnassa puhutaan vain luvuista ja, ja työllisyysvaliokunnassa ihmisistä. Eihän näin ole. Meidän täytyy nähdä koko talouskysymys ja talous tekee työtään ihmisten hyväksi. Tämä on aiheen poliittinen aspekti. Ja toinen aspekti liittyy siihen, että kun kyse on politiikan aikansaannoksista, saadaanko terveydenalalla huonompia tuloksia, lisääntyykö epätasa-arvo, mikä on sosiaaliturvan lopputulema. Voiko talous luoda vaurautta? Vaurauden luontimahdollisuus laskee. Sillä on tällainen vaikutus myös talouden tuotantoon. Kun yhteiskunta on hyvässä terveydessä, niin se ei ole hyvin toimivan talouden tulosta, vaan se on ennakkoehto talouden hyvälle toiminnalle. Näin menemme tämän, tämän asian ikään kuin toisinpäin. Minusta tämä valiokunnan pitäisi todeta faktat siitä, miten koulutuksen kehittyminen, työ, työllisyys, tasa-arvo, terveyskysymykset nähdään tässä yhteydessä. Ja me olemme huolissamme tästä kehityksestä. Me tiedämme, että talouden elpyminen näissä maissa vaikeutuu meidän toimistamme, jos emme muuta huomattavalla tavalla radikaalisti – politiikan suuntaa. Niin ikään pitää paikkansa. On faktaa, että me olemme välttäneet euroalueen äh, hajoamisen ja jäsenvaltion hallitsemattoman maksukyvyttömyyden. Tämäkin on faktaa. Ja kyllä nämä faktat voidaan ongelmitta todeta. Mutta jos lähdetään faktojen toteamislinjalle, niin me emme totea sitten niitä faktoja, jotka ovat toisaalta toisen puolen tästä talosta kannan mukaisia ja toisia vastaan. Vaikkakin nämä faktat heijastelevat epämiellyttävää totuutta. Tämä pätee tässä tapauksessa Troikaan. Tämä täytyy aivan avoimesti sanoa. No sitten poliittiset seuraamukset, joita meidän täytyy näistä faktoista sitten tehdä. Meidän täytyy muistaa, mikä meillä on tässä yhteistä, ja se on kirjattava mietintöön. Ja muutoin jokainen poliittinen ryhmä sitten vapaasti tekee tällä mietinnöllä aivan mitä haluaa kampanjoinnin aikana. Tässä ensimmäiset huomiot. Haluaisin myös korostaa sitä, että jos haluamme esittää vahvoja toimielin suosituksia, niin Tässäkin kohtaa pitää perustella hyvin, hyvin nämä ehdotukset. Ensinnäkin tämä osa, joka liittyy demokratiavajeeseen ja tilivelvollisuuden puutteisiin. Ja toisekseen voi olla, että on rikottu EU-lainsäädäntöä meidän mielestämme, tai miten tämä nyt sanoisi, Troikan toteuttama politiikka ei ole sataprosenttisesti ollut poliittisen puitteiston lainsäädännön mukaista. Tämäkin täytyy tehdä selväksi. Ja lopuksi, en halua tänään puhua tämän pidempään, katson, että on aika laaja yhteinen näkemys, sikäli kuin minä näen, siitä, että tämä tutkimusraportti tuli varsin myöhään ja on tehtävää vielä paljon lisää työtä, jos haluamme todella voida muotoilla poliittisia suosituksia ajatuksia ja toteamuksia, päätelmiä tilanteesta. Minä katson, että kattava Troika-tutkimusvaliokunta on aivan asianmukainen tulevalla kaudella. Ja haluaisin nähdä tämän myös mietinnön suosituksissa, lopputulemissa. Toivon, että pääsemme laajaan sopimukseen. Te tiedätte, että minulla ei ole ongelmaa, kampanjoida ja selittää, miksi vihreät ovat erilaisia, mutta tämä ei ole oikea paikka. Toivon, että tämä prosessi pysyy osallistavana ja sellaisena, jonka tarkoitus on tuoda esille sisältöä, substanssia. En halua, että tämä on vain kertomusraportti, jossa synnytetään jonkinlaista kulttuurista kiistaa meidän välillämme. Kiitos. Kiitos. No. ECRn edustaja ei näitä olevan paikalla. En näe häntä. Gue, Jörgen. Danke, Sarah. Kiitos, Sara. Minäkin haluaisin ensin kiittää kollegoita. Minulle tämä ainakin on ollut ehkä kaikkein intensiivisin valtuuskuntamatka matkoja, mitä minä olen kokenut. Haluaisin vielä painottaa, että minun kannaltani tämä oli todella tärkeää, ihan kuten Filippi jo sanoikin, että tämä oli hieman, on hieman eri asia, että lukee jotain lehdistä tai kirjoista, kuin että puhuu niiden kanssa, joita asia koskee. Mutta tämä johti myös siihen, että monet ihmiset, joiden kanssa me puhuimme, asettivat myös hyvin paljon odotuksia meille. Tämä oli hyvin selvää Kyproksella, mutta myös äh, Kreikassa. Eli ihmiset äh, toivovat äh, tai he myös hyvin selkeästi olivat iloisia siitä, että me tulimme ja sanoivat, että vihdoinkin joku tulee Brysselistä, että te ette vain istu siellä puhumassa, vaan te tulette tänne ja puhutte meidän kanssamme. Ja tämä oli hyvin monille kansalaisille tärkeää, että he pitivät sitä positiivisena. Mutta samanaikaisesti se herätti myös toiveita siitä, että nämä sosiaaliset olosuhteet ja heikennykset, joita siellä on tapahtunut, koska monethan ovat sanoneet, että tässä kuitenkin on sosiaalisistakin asioista kysymys eri vahvuuksin. Mutta joka tapauksessa herätettiin tavallaan toiveita siitä, että näille sosiaalisille heikennyksille, että ne paranisivat. Ja tämä on vastuu, joka meidän täytyy kantaa. Ja sen vuoksi tässä mietinnössä se täytyy näkyä, samoin kun me vedämme mahdolliset johtopäätökset siitä, mitä me paikalla näimme en halua tätä nyt lähteä ideologisesti lataamaan, koska olen Otmar Karasin kanssa samaa mieltä siitä, että tästä ei pidä tehdä nyt mitään ideologista valtataistelua, vaan meidän pitää perastaa tämä reaalisiin ongelmiin ja vakavamielisesti pyrkiä niitä ratkaisemaan. Mutta haluaisin myös painottaa sitä, mitä Filip sanoi. Ei tässä ole kysymys kuitenkaan siitä, että me tekisimme mietinnön, joka on sisällöltään köyhä, koska se vahingoittaisi koko parlamenttia. Mutta nämä ensimmäistä kollegoiden tekemät äh, kompromissiehdotukset äh, ovat sellaisia, että varmasti pääsemme eteenpäin ja äh, toivon, että, tai siis ymmärrän, että kaikki eivät saa kaikkia näkemyksiä lävitse. Haluaisin ottaa esiin muutaman asian, eh, jotka herättivät huomiota. Yksi liittyy näihin sosiaalisiin eh, edellytyksiin. Nils puhui siitä myös, koska tämä on iskenyt ihmisiin. Me olemme kuulleet tästä paljon Kreikassa, esimerkiksi terveysjärjestelmästä. Noin 10 miljoonaa kansalaista Kreikassa kymmenestä miljoonasta kreikkalaista noin kolme miljoonaa on sosiaali- tai sairausturvajärjestelmän ulkopuolelle. Ja lääkäritkin ovat varmistaneet, että on kuolleita äh, kuolintapauksia, jotka, jos he olisivat ajoissa saaneet lääkkeitä tai hoitoa, lääketieteellistä hoitoa, he olisivat vielä elossa. Tämä on realiteetti, joka meidän täytyy huomioida. Minä tiedän, että tätä ei mielellään kuulla Saksassa, mutta tämä on tosiasia ja tämä on asia, joka meidän pitää hoitaa se, että tällaista tapahtuu. Eli siis nämä sosiaaliasiat ovat yksi asia, mutta myös poliittisella puolella minulla oli sellainen käsitys, että ainakin näissä kolmessa pienessä, Kypros, Kreikka ja Portugal, äh, poliittisten osapuolten kanssa puhuttaessa tuntui, että ne olivat sitä mieltä, että heille ei todellakaan annettu mitään varsinaista todellista mahdollisuutta tuoda esiin omia näkemyksiä, vaan tässä oli todella äh, varsinainen äh, vallan epätasapaino yhdellä puolella euroryhmä ja ja, ja äh, Troikka ja sitten muut, muita painostettiin valtavasti. Ja tämä on mielestäni poliittisesti hyvin hankalaa. Eli siis tämän tiettyjä pieniä maita äh, painostetaan tällä tavalla. Se on minulle vaikeaa. Kyproksen poliittiset edustajat puhuivat siitä, että heistä tuntui siltä, että heillä oli ase ohimolla ja tämä kävi esiin näissä haastatteluissa. Ja tämä asia täytyy huomioida, koska jos me haluamme olla Euroopan yhteisöjä yhdessä, niin silloin ei voida toisia kohdella tällä tavalla. Nämä olivat nyt muutamia tällaisia ajatuksia, jotka ovat minulle tärkeitä ja jotka todellakin halusin kertoa teille ja asettaa keskustelun alaiseksi. Ne tarkistukset, joita me olemme tehneet ovat kahden suuntaisia lähinnä. Yksi liittyy kysymykseen, siis me olemme varmasti kaikki tästä samaa mieltä, että ottaen huomioon tämän kriisin ja tavallaan tämän kriisin yllätyksen ja, ja sen, että se iski odottamatta euroalueeseen, niin se millä tavalla reagoitaisiin oikealla tavalla ilman, että on tällaisia välineitä. Eli pitääkö katsoa oikeusjärjestelmää, perustamissopimuksia, perusoikeuksia. Silloin kysymys kuuluu, miten pitkälle tällainen poikkeustilanne legitimoi sitä, että tiettyjä oikeuksia poljetaan tai ylipäätään ei kunnioiteta – Osa minun tarkistuksena, tarkistuksestani liittyy nimenomaan näihin kysymyksiin. Ja sehän on teille varmasti ihan tuttua. Itävallassa äh, on äh, laadittu tutkimus samoin Bremenin yliopistossa ja tarkistuksissani äh, palaan nimenomaan näihin tutkimuksiin ja tutkimustuloksiin. Sitten toinen asia. Minun mielestäni niin välttämättömiä kuin nämä uudistukset ovat. Ja todellakin haluaisin sanoa, että ei välttämättä ollut tarvetta uudistukselle ennen tätä kriisiä näissä maissa. Jos katsoo näitä maita, toki tarvitaan uudistuksia, mutta riittääkö se, että nämä neljä suhteellisen pientä maata euroalueella omilla uudistuksillaan kykenevät vakauttamaan euron, joka on meidän päätavoitteemme, vai eikö tämä eurokriisi kuitenkin ole osoittanut selkeitä virheitä ja vinoutumia koko rakenteessa euroalueella. Eli me voi tätä sälyttää ainoastaan näille pienille maille. Tämä kysymys on epämukava kaikille euromaille. Ja meidän täytyy miettiä, mikä on euroalueen syytä ja, ja miten voidaan asia korjata, koska muuten pari vuoden kuluttua emme ole saavuttaneet sitä, mitä haluamme ja olemme samassa tilanteessa uudelleen. Sitten itse tavoitteesta, Otmarhan siitä puhui, eurooppalainen raho, valuuttarahasto, oli, Otmar otti sen esiin, ja tästä puhuttiin esimerkiksi Saksassa kriisin alussa, ja minä tätä kyllä tukisin tämä, tässä on kysymys siitä, kuka äh, ja kuinka tällainen valuuttarahasto perustettaisiin, mutta itse ajatus on mielestäni hyvä, että mentäisiin tähän suuntaan ja sitten sitä kautta avaisimme tien sille, että palaisimme yhteisön menetelmään. Ja Werner, niin kauan kuin olet täällä äh, Saksassa, minun mielestä meillä on ollut aika rankkoja äh, lehdistön reaktioita näihin valtuuskuntamatkoihin, koska Saksassa lehdistössä on annettu ymmärtää, että ei ole olemassa mitään demokratian vajetta. No minusta ei ole ok, että me joudumme kuulemaan yhä uudelleen nimenomaan Kyproksen kollegat puhuivat tästä, että Saksa on tavallaan, tavallaan pitää EUta panttivankina. No, en minä tiedä, onko se nyt ihan totta, mutta jos puhun tästä, mietin tätä poliittisesti, niin minusta on katastrofi, jos syntyy tällainen kuva. Minusta Saksan intresseissä on myös päästä eroon tästä mielikuvasta ja tehdä aktiivisesti jotain, että Saksa ei jää tämän mielikuvan panttivangiksi. Eli että Saksa, joka on kuitenkin vahvin taloudellisesti, päättäisi kaiken koska eihän CDUnkaan ainakaan koolin aikaan tarkoitus ollut, että Saksalla olisi tällainen rooli EU:ssa. Ja minun mielestäni tämä asia pitäisi nyt hoitaa jotenkin ja pyrkiä korjaamaan tätä tilannetta. Tämä on jossain määrin poliittinen ongelma. Sitten Liam kysyi, riittääkö aika. Minä toivon, Minusta meidän ainakin pitäisi yrittää tehdä kaikkemme, että me saisimme aikaan järkevän mietinnön, järkeviä kompromisseja ja että me todellakin saisimme tämän mietinnön ajoissa valmiiksi, koska me emme voi antaa tätä seuraavalle parlamentille, koska me olemme keränneet kaiken tämän tiedon, me olemme vastuussa tästä asiasta, me olemme käyneet matkoilla. Sen vuoksi meidän täytyy laatia tämä mietintö loppuun, joten Otmarille vielä Tämä mietintö ei ole mikään päätös, vaan tämä on alku tämän tematiikan jatkokäsittelylle. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Nyt kaikki puhujat listalle. List already. Diogo Feo, Annie Podimata, Werner Langen, Nicholas Shuntis. Anybody else? Who... Haluaako joku vielä puheenvuoron? Karatsa. Kulle. Anybody else? Haluaako joku vielä puheenvuoron? Huono uutinen. Itsekin olen puhujalistalla. Okay. Um, I, I'll speak now because I... Puhun itse nyt, koska minun täytyy vastata joihinkin kysymyksiin, joita tässä on noussut esille. Valitettavasti sellaisten taholta, jotka ovat jo poistuneet. Näinhän se aina on. Täytyy muistaa, miksi me teemme tätä Troika-raporttia. Ensinnäkin oli kyse lainmukaisuudesta Troikan toimien suhteen. Ja kun tutkimme taloudellisia vaikutuksia, tämän Philip Lamberts nosti esille, niin täytyy todellakin edetä varovaisesti. Emme voi sanoa tätä suurelle yleisölle, koska tämä nyt on sitten työjärjestyksen liitteissä, mutta on olemassa sosiaalisia vaikutuksia ja kyllä Filip antoi hyvät perustelut sille, että jos me puhumme tästä talouden suhdanteesta ja mitä tapahtuu makrotaloudellisesti, mitä tapahtuu sosiaalisesti ja miten tämä vaikuttaa osaltaan talouteen. Ja jos otamme huomioon tällaiset rajoitukset, niin silloin puhumme valiokuntamme toimivaltuuksesta. Jos lähdemme tässä liian laajasti käsittelemään sosiaalisten kysymysten yksityiskohtia, vaikkakin olemme tunnustaneet, että niillä on taloudellisia vaikutuksia, niin voi olla, että syntyy se vaara, että astumme työllisyysvaliokunnan tontille. Mutta kunhan olemme varovaisia näissä kompromisseissamme, joita työstämme, ja olemme huolellisia, että jos meillä on kohta kohdalta äänestyksiä, niin emme ota niitä tiettyjä sanoja pois, jotka siellä täytyy olla, jotta pysymme meidän valiokuntamme toimivaltuuksissa, niin uskon, että pääsemme tyydyttävään tulokseen. Mutta tiedän, että tässä on aina tällaista soutamista ja huopaamista meidän tonttimme suhteen, mutta se ei voi olla mikään tekosyy. No sitten aikataulusta. Olisin taipuvainen ajattelemaan, että kun olemme raporttimme kirjoittaneet, niin tarvitaan vielä tietty aika sen jälkeen, kun olemme täällä vielä kaikki yhdessä esittelemässä raporttia. Jos viime hetkellä äänestämme ja sitten katoamme omille tahoillemme vaalien takia, niin eihän se niin mukava ole. Toki kaikki voivat vaalikampanjassaan sanoa aivan mitä haluavat, mutta minusta meillä pitäisi olla mahdollisuus vielä, kun olemme täällä valiokuntana koolla, parlamenttina koolla, niin että voimme esittää kollektiivisen näkemyksemme tiedotusvälineille. Tämähän on aihe, joka on tärkeä ja siihen täytyy suhtautua vastuullisesti. Minusta tällä tavalla pitää toimia. Nämä ovat oikeastaan puheenjohtajan kommentteja. Nyt haluaisin vielä puhua viidestä omasta tarkistuksestani. Niitä on aika lailla, mutta korostaisin niiden suhteen kolmea asiaa. Ensimmäinen teema 830 ja 831 tarkistuksiin liittyen. Siinä näkyy edistys sen suhteen, miten olemme tätä Beilin tematiikkaa vieneet eteenpäin. Ensin Irlannissa Beilin ei ollut vaihtoehto ja sitten myöhemmin Kyproksen tapauksessa esitettiin sitä, että jopa talletukset tulisivat tässä kyseeseen ja sitten kustannukset, paljonko maksaisi se, että tällainen ratkaisu otettaisiin käyttöön Kreikassa. Tämä seikka on todettava, myönnettävä, ja kun ajatellaan tätä pankkien kriisinratkaisudirektiiviä, niin nyt on kahdeksan prosenttia kokonaisvastuista puheena. Tämä on kehitystä, joka on näissä olosuhteissa ollut välttämätöntä ja täytyy todeta, että tämä on aiheuttanut epäoikeudenmukaisuutta, epäreiluutta, niin että pienet maat ovat joutuneet kantamaan kohtuuttoman taakan unionin yleisen edun hyväksi. Ja kun tätä tilannetta analysoidaan, niin toki on äh, ihan oikeutettua tietyissä maissa todeta, että ei tämä ole mikään tulosiirtounioni, mutta ne, jotka ovat veloissa, niin sitten siirtävät varoja niille, jotka eivät ole veloissa, kun on näitä pelastuspaketteja toteutettu. Sen takia tarkistukseni 800 39 ja 842 meidän pitäisi käyttää sitä joustavuutta, joka meillä on vakaus- ja kasvusopimuksessa, niin että jos auttaa koko EUta, niin ei sitten saa rangaistusta siitä osakseen. Tämähän on Tuupakissa mukana ja meidän täytyy minusta paneutua tähän oikeudenmukaisuus- reiluuskysymykseen niin että olisi jonkinlaista suoraa pääomittamista vakausmekanismin kautta. Tämä liittyy tulevaisuuteen. Olen yrittänyt muotoilla tämän varovaisesti, mutta kyllä tähän liittyy tällaisia reiluuskysymyksiä, oikeudenmukaisuuskysymyksiä sen suhteen, mitä on siirretty paremmin toimeen tuleville maille ja, ja niiden yrityksille. Ja sitten 390 tarkistus, jonka olen tehnyt varsin myöhäisessä vaiheessa. Minä huolestuin keskuspankkien riippumattomuudesta Euroopassa. Olemme tiedotusvälineistä nähneet, mitä on tapahtunut Kyproksessa. Ja on hyvin vaikeaa päästä asioista selville, jos ei voi tehdä mitään tutkimuksia. Meillähän oli samantapainen, mutta ei vain niin kiistanalainen tilanne Espanjan yhteydessä. Hallitus vaihtui pian tämän jälkeen ja myös keskuspankin äh, johtokunta vaihtui. Meillä on kuitenkin perussopimus, jonka mukaisesti meillä on oltava riippumaton keskuspankki, joten näin ei pitäisi käydä, minkä aiemmin totesin näitä pitää käsitellä yleisellä tasolla, jotta emme osoita sormia. Nyt tässä salissa on aika lailla meluisaa, jos keskustelette. Pahoittelen, en, en kuule omaa puhettani, koska te puhutte siellä. Tämä on minusta tärkeä aihe ja se totta kai liittyy Troikaan, keskuspankkien rooliin ja tähän hätärahoituksen rooliin ja siihen, miten on saatu arvioita siitä, mitä yksityisellä sektorilla tapahtuu, miten näitä saadaan. Halusin nostaa tämän aiheen esille, jotta ei käy niin, että se mitä me teemme johtaa tilanteeseen, joka aiheuttaa ongelmia keskuspankkien riippumattomuuden näkökulmasta. Voi olla, että tätä on katsottava vielä tarkemmin ja, ja erillisenä kysymyksenä myöhemmässä vaiheessa. Tässä se, mitä minulla oli sanottavaa. Seuraava listalla on Diego. Obrigado. Sharon. Kiitos. Ensin haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön ja ovat tehneet erinomaista työtä ja työskennelleet sen pohjalta, mitä meillä nyt tässä on, ja minusta lopputulos on hyvin positiivinen. Erityisesti haluaisin kääntyä Otmar Karasin puoleen ja kiittää häntä kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Minusta kaikki, mitä hän on sanonut, on, on todella järkevää. riippumatta siitä, missä hän on puhunut julkisesti, niin hän on aina ollut hyvin yleisellä tasolla eikä ole ottanut esiin mitään erityisiä asioita, koska se voisi johtaa sisäiseen, sisäiseen hajaantumiseen ja tästä haluan kiittää häntä. Olen myös sitä mieltä, että tämä, tätä ehdotusta täytyy heijastella suuri käytännöllisyys. Tämä ei, tässä ei ole nyt kysymys mistään ideologisesta taistelusta. Kaikkein pahintahan olisi, että että me antaisimme ideologian sekaannuttaa tätä, koska se johtaisi pelkästään hajautumiseen ja pirstaloitumiseen, eikä kukaan meistä voita sillä mitään, jos me lähtisimme käyttämään tätä jonkinnäköisenä vaalikamppailu, äh, vaalitaisteluaseena. On tärkeää, että me saamme tämän taakse mahdollisimman laajan enemmistön. On myös hyvin tärkeää, että me pitäydymme tietyissä rajoissa, kun me puhumme tästä. Ei pidä puhua yksityiskohdista, ohjelma A sille ja tälle maalle ja ohjelma B tuolle ja tälle maalle. Ei, vaan tässä on kysymys yleisemmällä tasolla puhumisesta ja tiettyjen suositusten antamisesta myös tulevaisuudelle. Tällä tavalla meidän täytyy työskennellä Ja minä tulen Portugalista, joka on nyt päättämässä omaa sopeuttamisohjelmaansa. Sitä huolimatta minusta, kun me puhumme, niin meidän täytyy pidättäytyä aika yleisissä maissa, niin minäkin teen, vaikka minä tulenkin Portugalista. Ja sillä tavalla minä uskon, että me kykenemme todellakin tuomaan oman kortemme kekoon. Tietyissä jäsenvaltioissa on tapahtunut asioita, mitä koskaan ei olisi pitänyt tapahtua ja senkin vuoksi meidän täytyy löytää tähän nyt todellinen vastaus. Se, mikä olisi vielä pahempaa kuin epätäydellinen vastaus, olisi se, että meillä ei olisi minkäännäköistä vastausta. Joten meidän täytyy nyt tässä mietinnössä olla harkitsevia ja tasapainoisia ja Troikan työllä on ollut positiivisia vaikutuksia, vaikkakin sillä on ollut myös negatiivisia vaikutuksia, mutta kaikkein pahinta olisi se, että Eurooppa ei olisi tehnyt yhtään mitään. Nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että Eurooppa Euroopalla on tulevaisuutta ajatellen yhteinen tasapainoinen ratkaisu tällaisille tilanteille. Lopuksi, koska ei minun tässä nyt sen kummempia tarvitse sanoa, haluaisin kuitenkin lopuksi vielä sanoa, että äh, on yksi tarkistus, jonka kohdalla pyytäisin esittelijöitä olemaan hyvin tarkkana. Tässähän nyt kuvaillaan näitä neljää jäsenvaltiota siinä vaiheessa, kun käynnistettiin sopeuttamisohjelmat Portugali, Kypros, Kreikka ja Irlanti. Kolmessa näistä maista ne luvut, joita on olemassa, ne taloudelliset tiedot, joita on olemassa, koskevat sitä aikaa, jolloin ohjelma käynnistettiin, mutta Portugalin kohdalla tilanne on se, että luvut tulivat vuodelta 2007. Silloin kriisi ei ollut vielä edes käynnistynyt. joten en nyt oikein tiedä, miten siinä on näin päässyt käymään. Mutta luvut eivät ole täysin oikeanlaisia. En tiedä, liittyykö tämä Lissabonin sopimukseen vai mihin, mutta tämä oli juuri se nimenomainen vuosi, kun Fejonista tuli pääministeri Ranskassa, mutta ei sekään liene relevanttia tälle mietinnölle. tässä on koko joukko erilaisia tekijöitä, joka tapahtui juuri vuonna 2007, mutta ne eivät kuitenkaan liity mitenkään siihen, että Portugali olisi silloin käynnistänyt minkäännäköistä sopeuttamisohjelmaa. Ainoa mitä voin tässä todeta on, että ei ole käytetty samoja parametreja Portugalille kuin näille kolmelle muulle maalle, ja siksi minä teen tarkistuksen, jolla haluan korjata vain tämän tilanteen. Siis ei tämä mikään valtava ongelma ole, mutta minä nyt kuitenkin otin sen esiin, että aion siis tehdä tästä tarkistuksen. Ani. Kiitos, Ani. Kiitos, Sharon. Kiitos, Sharon. Jatkaisin siitä, mihin Diego jäi. Haluaisin sanoa, että ajatus Troikan perustamisesta ja sen lähettämisestä Kreikkaan ja sitten muihin maihin oli vaihtoehto, jota ei voitu välttää silloin. Kun otetaan huomioon sen aikaiset olosuhteet. kun ei ollut muitakaan mekanismeja käytössä. Emme halunneet sitä, että valtio olisi mennyt vararikkoon, koska jos näin olisi käynyt, niin seuraukset olisivat olleet vielä huonommat kuin alaskirjauksesta. Vakavia vaikutuksia kyseisille maille ja muulle EUlle. Haluaisin ottaa esille sen, mitä muutkin kollegat ovat sanoneet. Nimittäin, että mietintöä ei ole helppo laatia, jota tässä laaditaan. Mielestäni kaksi yhteisesittelijää, Liam ja Otmar, ansaitsevat enemmän kuin vain kiitokset. Heitä täytyy onnitella, koska tämä on ollut kovin monimutkainen jobi. Ja ihan loppuun asti varmaan onkin. Yritätte sovittaa yhteen eroja Euroopan parlamentissa. Aihe on kovin arkaluontoinen ja kaikki langanpäät pitäisi punoa yhteen johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja saada aikaan kompromisseja, joissa silti oli sisältöä mukana. Se tuleekin esille tähän asti esitetyissä kompromisseissa. Olen samaa mieltä siitä, mitä Jürgen Klyytä sanoi. Tietystikään mietintöä ei pitäisi käyttää vaalikamppailun välineenä mutta kyllä se mielestäni auttaa. Jos puhutaan Euroopan parlamentin legitiimisyydestä, se varitaan suurilla vaaleilla. Ja mielestäni on Mielestäni se on kovin tärkeää nyt, kun tätä huomioon lähestyvät vaalit. Mielestäni mahdollisimman suuri enemmistö voisi tukea tätä mietintöä. Täytyy varmistaa, että se on hyvin dokumentoitu, johdonmukainen ja objektiivinen, että se heijastaa yleensä Euroopan parlamentin lähestymistapa asiaan, erityisesti kun otetaan tulevaisuus huomioon ja seuraava ohjelmakausi. Olen samaa mieltä siitä, mitä Otmar ja muut kollegat ovat painottaneet, että jos haluamme saavuttaa nämä tavoitteet, niin ideologiat täytyy laittaa sivuun. Jos ideologiat ovat etusijalla, niin ei tätä saada kasattua kokoon. Mutta samaan aikaan täytyy ottaa huomioon, että keskustelumme ja lopullinen mietintö ovat asioita, joita ihmiset seuraavat EU-maissa, erityisesti ohjelmamaissa. Tosiasioiden lukujen takana on oikeita ihmisiä. Sitä ei pidä unohtaa. Jos lähestymistavat perustuvat ideologioihin, niin se ei vie meitä pitkälle. Ideologiat sivuun. Se on totta. Mutta tämä viesti täytyy tulla esille myös lopullisessa mietinnössämme, jotta viesti lähtee Troikalle ja kyseisille maille. Esimerkki, koska kyllä, täällä keskustelemme tänään iltapäivällä, mutta on maita, kuten omani, joita arvioidaan kovin tiiviisti ja seurataan kovin tiiviisti niiden suoriutumista. Troikka arvioi tilanteita ja se kehottaa Ira- Kreikan viranomaisia hyväksymään lain, jonka myötä tulisi lailliseksi mahdollistaa joukkoirtisanomat kuuden vuoden lama on nyt Kreikassa ollut, työttömyyttä on paljon, deflaatiota on olemassa, ei sitä ole enää vaara, se on jo olemassa. Sosiaalisen yhteiskunnan kudos on tässä vaarassa ja siihen liittyy koko velkaongelma. Ovatko nämä nyt niitä rakenneuudistuksia, joilla pitäisi olla prioriteetti maassa, joka on tällaisessa tilanteessa? Tämä Yksi ratkaisu sopii kaikille lähestymistapaan, joka johtaa ideologisiin yhteentörmäyksiin. Siitä täytyy päästä eroon, koska kansalaiset tarkkailevat, mitä teemme, erityisesti ohjelmamaissa. No sitten itse tarkistuksista. Olen täysin samaa mieltä Otmar Karasin kanssa. Hänen mielestään yhteisömetodin pitäisi olla etusijalla – ja yhteisölainsäädännön pitäisi tulla ensin. Ja olen kovin iloinen, että se tulee mietinnössä esille. kolme tarkistuksen olen jättänyt tämä ongelma silmällä pitäen. Mielestäni, mielestäni se on merkittävä tämän ongelman kannalta. Täällähän sanotaan, että lyhyellä aikavälillä avun tarjoaminen tehtiin, jotta valtio joutuisi vararikkoon, mutta pitkällä aikavälillä ei voida sanoa, että tuen tavoitteena olisi maksaa velka pois. Että, niin, että toisten maiden veronmaksajat eivät saa takkaa harteilleen. On itsestään selvää, että jos velka, että, että velanmaksu tietysti on tavoite. En tietenkään halua olla muiden maiden veronmaksajille takka. Mutta mielestäni on kovin tärkeää painottaa sitä, että tavoite pitäisi saavuttaa maille tarjotun avun kautta niin, että he pääsevät itse takaisin jaloilleen ja voivat noudattaa velvoitteitaan. On myös toinen tärkeä näkökohta. Ja mielestäni tässä varmaan monet ovat sanaa mieltä, Euroopan parlamentti täytyy sitä painottaa. Nimittäin, että täytyy tarkkailla sitä, miten ohjelmat sopivat yhteen strategisten tavoitteiden kanssa EU-ssa, tietysti jos ajatellaan 2020-strategiaa. Tällä on strategista merkitystä. Euroopan parlamentin täytyy olla tiukalla linjalla tässä. Viitattiin Kreikkaan useissa puheenvuoroissa ja haluaisin kommentoida asiaa. Olemme nyt tunteneet toisemme monien vuosien ajan. Kuten tiedätte, jos esitetään kritiikkiä maatani kohtaan, erityisesti jos puhutaan viivästyksistä toimeenpanossa, niin siinä olisi epäreilua olla mainitsematta yhtä tärkeää asiaa. Mietintöluonnoksessa on kohta, jossa pahoitellaan sitä, että Kreikassa ei edistytty enemmän. Mielestäni tämä on kovin epäreilua. Kreikassa. Finanssipoliittinen sopeutusohjelma on ollut valtavan iso. Kansalaiset ovat tehneet suuria uhrauksia. Ja mielestämme kansalaiset ja muiden maiden kansalaiset, jotka ovat auttaneet kreikkalaisia, ansaitsevat ainakin tunnustuksen siitä. Kyllä, paljon on vielä tehtävänä, mutta tulokset ovat aika vaikuttavat. Langen. Werner Langen. Äh, niin, kiitos kovasti. Itse asiassa on niin, että ohjelmat olivat useimmissa maissa vaikeita, että uudistukset, joita ei toteutettu vuosikymmentä ajan, niin nyt sitten piti yhtäkkiä viedä läpi. Se vaikutti kovasti väestöön, mutta maiden välillä on suuria eroja. Ja sen vuoksi olen kaikille kiitollinen, jotka sanovat täällä, että tästä täytyy sysätä ideologia sivuun. Jo mietinnön alku oli sellainen, jossa ideologia oli mukana. Tuleeko siitä ideologia vapaa, niin sitten nähdään, kun kompromissit ovat käytettävissä. Haluaisin vain painottaa jo ensimmäinen kohta julkisesta keskustelusta, että puuttuu demokraattista kontrollia. EKP ei voi sitä taata. Ne eivät ole meille demokraattisesti vastuuvelvollisia. Se voidaan sanoa osittain komissiosta. Komissio on monissa valtiossa antanut asioiden ajautua, myöskin Saksassa, jos se oltaisi pidetty asioita silmällä. Toimeenpanokyky komissiossa eurooppalaisilla sisämarkkinoilla, niin siinä on paljon toivottavaa. Jos tätä, olen tässä heti mukana, jos tätä kritisoidaan kovasti. Mutta tiedän, miten toimeenpano on. Saksa on rikkomusmenettelyssä kärjessä, 300 pajaa tällä hetkellä. Eli toimeenpano on vaikeaa. Osittain se liittyy rakenteeseemme liittovaltiona, koska meillä on 16 riippumatonta liittovaltiota, mutta toisella siellä on Kreikka, kolmannella Ranska. Se tarkoittaa, että tämä ei ole suurien tai keskisuurien tai pienten asia, vaan se on tulosta vuosikymmenten aikaisesta, ainakin kymmenen vuoden mittaisesta jossa komissio on tarkkaillut, mutta ei ole ryhtynyt toimiin ajoissa. Kohta yksi, kohta kaksi. Vaatimus, että demokraattista valvontaa parannamme ja että troikkaan olisi pitänyt olla vain hätäratkaisu. En voi tätä tukea. Kollega Porimatahan sanoi, että sinä aikana ei ollut muuta ratkaisua. Tätä haluaisin nimenomaan tukea. Meillä ei ollut välineitä. Sitä, että siellä sovellettiin malleja, joiden makrotaloudellinen järki voidaan kiistää. Sen tiedän kyllä, mutta kaikki toimenpiteet, jotka toteutettiin, ovat ohjelman maissa, niistä on yksityiskohtaisesti keskusteltu, niistä on päätetty ja sitten vain Kyproksen tapauksessa oli ongelma, koska siellä Kyproksen hallitus vaati, että kaikki säästöt tulisivat siihen mukaan. Se oli Kyproksen hallituksen vaatimus, joka viikon jälkeen sitten täytyy arvioida uudelleen. Se ei ollut Troikan vaatimus, vaan se oli Kyproksen hallituksen vaatimus. Se täytyy tehdä selväksi ja ero Portugalin ja Kreikan välillä on ilmeinen. Kreikassa. En nyt halua liioitella. Ani 226 tarkistuksesta niin puhui ja Kratsekin sitä moitti, on niin, että päätökset eivät yksin riitä, jos ei toimeenpanna. Niin se on. Kaikissa muissa maissa on ollut paremmin kuin Kreikassa, sen vuoksi tämän teen. Tietysti sanamuodosta voidaan kiistellä. Mutta jos haluamme antaa järkevän mietinnön, niin täytyy pysyä totuudessa laajalti. Sitten Portugalin tilanne. Jos pätee, mitä tässä väitetään, että valtio olisi suuressa paineessa, niin se pätee vain Portugalissa. Muu oli itse aiheutettu. Portugalissa itse asiassa on niin, että jos, että jos varoissa olisi painostanut kovasti, että, että Portugalin pitää tulla tällä pelastusohjelman alle. Sitä he eivät halunneet. Komissio sitä vaati ja painosti. Jos syy sy, sy, sysätään Troikalle, ja kun otetaan euroalueen oikeusrakennelmat huomioon, niin minä olin täällä parlamentissa kun puhuttiin toimeenpanosta 94 vuoden jälkeen. Tunnen keskustelun vakaus- ja kasvusopimuksesta täysin tarkalleen. Siitä tosiasiasta, että Kreikka 2000, kun se teki hakemuksen, niin tiedämme nykyään, että se oli ei oikeiden lukujen perusteella. Minä en silloin puhunut tästä asiasta, kun... Niin. Minä äänestin tyhjää, koska en ollut varma. Ja se tosiasia, että nyt poliittisten yhteyksien perusteella äh, tämä hakemus on hyväksytty, kun hakemus tehtiin. Ja tämä vakaus- ja kasvusopimus, niin Saksa ja Ranska niin ensimmäisenä sitä rikkoivat, ei Kreikka. Saksa ja Ranska, neljä vuotta peräkkäin. Ja sitten se muotoiltu joustavammaksi, eli tehottomammaksi. Jokaisessa kokouksessa sanon tämän Saksassa, joka syyttää pieniä maita siitä, että ne eivät vakaus- ja kasvusopimuksesta pitää nyt kiinni, niin täytyy siis Schröderin Fischerin hallitusta syyttää. 2005 vuoteen asti neljä kertaa peräkkäin sen aikaisen Ranskan hallituksen kanssa rikkoivat oli vaikka se edes tällainen niin kutsuttu sininen kirja hyväksyä. Ei, ei se ollut Kreikka. Mutta jos molemmat suuret maat antavat huonoa esimerkkiä, niin millä oikeutuksella sitten meidän pitäisi, kun otetaan huomioon se, että oma poliittinen eliitti ei pysty toimimaan. Ja niin millä oikeutuksella pitäisi pieni, pieniltä maalta valita, jotta ne pitävät kiinni sovitusta. Ja se, mitä nyt tapahtuu, tietysti vaikuttaa ihmisiin tiettyjä asioita, oltaisiin voitu tehdä eri tavalla, mutta se on seurasta sitä, että asioiden näytti mennä eteenpäin liian pitkään sellaisenaan. Se on kansallista vastuuta eikä komissiolle sitä vastuuta. Ja sen vuoksi mielestäni tässä mietinnössä, jos sitä pidetään pelkästään valikanpalvelun instrumenttina, niin politiikan osalta täytyy tasapainoisesti arvioida myös, ja sillä täytyy olla mukana myös se, että joissakin maissa on puuttunut poliittista rohkeutta toteuttaa asiat niin kuin aiottiin oikeastaan. Saksassa 2000 olimme niin kutsuttu Euroopan sairas mies. Ja silloin hallitus, johon minä en kuulunut jäsenenä puolueeseen, silloin hallitus sopii agendasta vastustusta vastaan. Omaa puoluetta vastaan suurelta osin ja äh, Schröder sen aikana liittokanteli sosialisti. Hän asetti riskiin omaan uudelleenvalintansa. Kreikassa Tietysti on näitä perheyhteyksiä, joita ploituneessa puolueessa pääministeri on vaihtunut näistä, siis tämähän voidaan kyllä todeta. Sen vuoksi oli päättävästi sitä vastaan. Että nyt muuten tämä TV-tiimi hävisi niin kuin on tavallista, koska syytän. Että tässä todellakin poliittinen agenda on olemassa. TV-tiimin raportista varmaan se huomataan, mutta nyt he ovat poissa. Nyt olen esittänyt kritiikkini. Uh, Kiitoksia seuraavaksi. Huntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ανακάλυψα ένα σημείο που συμφωνώ με τον κύριο Λάγκεν που φεύγει. No, itse asiassa olen samaa mieltä osasta siitä, mitä herra Langen sanoi, mutta hän nyt lähtee. Ja olen pahoillani, että parlamentin televisio ei ole enää täällä. No, nyt kerrankin me olemme samaa mieltä jostain. Mitä tulee siitä, että Euroopan kansalaiset kuulevat, mitä me täällä tekevät, niin haluaisin sanoa seuraavaa. Tämän mietinnön ja tarkistusten esittämisen aikana olen kuullut kaksi kommenttia kollegoilta. Yksi oli se, että oh, no, tästä tekstistä ei nyt tule ideologinen, ja toinen kommentti, pointti oli, tai punainen lanka oli se, että meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä ei ole vaalikamppailua. No, mitä tulee vaalitaisteluun, en nyt tässä lähde selittämään, kuinka me tänne pääsimme. Että siellä hymyilette, en tiedä, oletteko samaa mieltä, mutta me onnistuimme kuitenkin työstämään tämän mietinnön tähän pisteeseen ennen vaaleja. No, mitä te luulette, että ihmiset vetävät minkälaiset johtopäätökset? Emmekö olisi voineet työstää tätä mietintöä aikaisemmin? No minusta kyllä, näin samoin edellytyksin kuin nyt vaan ihan loppumetreillä. Toisekseen minun mielestäni Kreikan kanssa ei odota vetävänsä mitään johtopäätöksiä tästä mietinnöstä, jonka viemme päätökseen tänä keväänä, eivätkä he odota, että tämä selittäisi mitään, koska kreikkalaiset ovat vetäneet jo johtopäätöksensä ja se tulee näkymään vaalituloksissa, samoin kuin monissa muissa maissa. Mutta me olemme tekopyhiä. Selitänpä teille miksi. Troikan muistio on kääntänyt kaiken päälaelleen, ei vain Kreikassa, vaan myös muissa maissa – tässä mietinnössämme me sanomme, että poliittinen vastustus on ollut yksi este ohjelman täytäntöönpanossa. No se on meidän arviomme asiasta. Joten mikä on se poliittinen ohjelma tässä sitten? eivät ihmiset odota, että tämä mietintö esittelee ongelmat. Kyllä ihmiset tietävät, mitä ne ongelmat ovat. Eihän siinä ole mitään pahaa, että niitä selitellään, mutta minäpä selitän teille, että se mitä me täällä teemme, joka on tällaista laillista, äh, laillista toimintaa, me käytämme parlamentin toimivaltuuksia, mutta me teemme täällä nyt jotain eh, paperilla, mitä meidän kansalaisemme kokevat omassa elämässään kotimaissamme. Eli ihmiset haluavat nähdä, että tämä mietintö todella heijastelee sitä, mikä on todellisuutta ja missä sitten on poliittinen ongelma. Mikäli ennen Eurooppa-vaaleja me lähetämme sellaisen viestin eteenpäin, että me olemme vielä yhteydessä todellisuuteen tuolla kentällä. Se on hyvä, niin että ihmiset ymmärtävät ja näkevät, että me olemme kiinni siinä, mitä tuolla kentällä tapahtuu. Meidän täytyy, tai siis olisi, virhe, jos me emme todellakaan ymmärtäisi, mitä tapahtuu. Ne tarkistukset, mitä minä olen esittänyt, niihin liittyy faktoja ja lukuja ja tapahtumia. Haluan, että tämä on selvää. Mehän järjestimme kuulemisen ja katson täällä nyt suomalaista kollegaamme, koska hän sanoi, että täällä on myöhästymisiä. Toki Anteeksi, että nyt teidät sieltä valitsen, mutta 27. maaliskuuta me järjestimme, 2012 me järjestimme ensimmäisen kuulemisen. Ja silloin me ymmärsimme, että on ongelmia liittyen oikeudellisuuteen ja tällaisia tulos perusteisia ongelmia näissä ohjelmissa. No, katsotaanpa sitten legitiimiyden tuloksia. No, missä ongelma on tämän mietinnön mukaan? Me olemme kaikki tunnistaneet sen, että troikka ei ollut oikeutettu. Sen olisi voitu sanoa heti alusta alkaen. Entäs sitten komission rooli tässä troikassa? Komissio Minulla on hyvin paljon kysymyksiä, mutta myös vastauksia. Euroopan komissio on perustamissopimusten valvoja, joten me pyydämme heitä pitämään silmällä EUn lainsäädäntöä ja se, että komissio on mukana Troikassa, niin se itse asiassa rikkoo EUn lainsäädäntöä täysin tietoisesti vielä. Me olemme vastuussa siitä, että me valvomme komissiota, enkä nyt tässä edes käsittele IMFiä, IMFää. Eikö komissio ole vastuuta? Eikö komissio kanna vastuuta siitä, että se ei toimi perustamissopimusten vaalijana? Kyllä meidän täytyy voida pitää heitä vastuullisena ja siksi meillä on oikeus myös valvoa heitä. No en nyt halua tässä jaaritella loputtomiin mutta mitä tulee oikeutukseen, oikeudellisuuteen ja niin edelleen, siitä on todella paljon sanottavaa. No sitten vielä itse näistä ohjelmista. Minä kunnioitan edustaja Karasin näkemyksiä, mutta millä tavalla me arvioimme ja arvotamme näitä ohjelmia? Eikö meidän pitäisi katsoa enemmänkin sosiaalista legitiimiyttä vai onko tässä kysymys vain ihan yleisen tason katastrofeista? Täällä oli yksi kappale, jossa sanotaan, että ihmisoikeuskirja ei sitoisi troikkaa. Siitäkö tässä on kysymys? Komissio on avoimesti myöntänyt, että he ovat rikkoneet perusoikeuskirjaa. Mitä tämä tarkoittaa? Nämä ohjelmat rikkoivat perusoikeuskirjaa. Voin antaa sitä vaikka kuinka paljon esimerkkejä. Kollegani viittasi joukkoirtisanomislakeihin ja työehtosopimuksiin. Ja tässä on nyt rikottu EUn perustamissopimuksia. Ja sitten muista tuloksista. Monet näistä tarkistuksista siteeraavat lukuja ja faktoja, ja tätä minä nyt olen vetänyt hihasta mitenkään. Ei tässä ole kysymys vain poliittisesta arvioinnista. Me puhumme faktoista ja luvuista, ja se on hyvin tärkeää, koska meidän täytyy arvioida tämä tilanne ja sen pohjalta päättää, mitä me teemme. Ennen kaikkea meidän täytyy nyt huomioida tämän katastrofin laajuus. Emmekä me voi vain sanoa, että no emme me olisi voineet tehdä mitään muuta. Olisimmehan me voineet tehdä jotain muuta EU-lainsäädännönkin pohjalta ja nyt ihmiselle sanotaan, että tätä täytyy jatkaa niin, että se saadaan vietyä päätökseen ja homma hoidettua. Kreikkaan tehtiin valtuuskuntamatka ja tätä pyrittiin hyödyntämään poliittisesti. Olkaamme nyt rehellisiä. Kyllä ihmiset ovat vetäneet johtopäätöksiä, mutta se mikä tässä nyt on pelissä on Euroopan parlamentin imago ja maine. Kiitos. I'm sorry to interrupt on. Olen pahoillani, että näin vakavassa asiassa joudun keskeyttämään, mutta meillä on vielä kolme puhujaa ja toivoin, että esittelijätkin voisivat vastata. Yrittäkää todellakin puhua lyhyemmin. Paljon puhujia on vielä näistä ohjelmamaista. Rodi Kratsa seuraavaksi. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου κατά... Puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijöitä kaikesta siis siitä ajasta ja energiasta, jota he ovat tähän työhön nyt käyttäneet. He ovat käyneet ohjelmamaissa. Minä olin paikalla oman maani vierailulla ja todella näin, miten haluttiin ymmärtää tilanteen eri puolet ja miten poliittiset puolueet myös haluttiin tavata parlamentissa Kreikassa. Siitä huolimatta, että kohta käydään vaalikampanjaa, niin mielestäni meidän on oltava realisteja ja myös vastuullisia, kun tätä raporttia työ, työstämme. Meitä valvotaan. Kansalaiset pitävät silmällä tekemämme työtä. Poliittisissa piireissä kukaan ei voi sanoa, etteikö EUn lainsäädäntöä olisi rikottu useaankin otteeseen. Meillä on vajetta legitiimeydestä, Vaikkakin toki instituutiot, jotka ovat mukana Troikassa, ovat sinällään legitiimejä, mutta pitäisikö IMF olla mukana toimissa Euroopassa, niin tämä on sitten e- euro, to, toinen asia. Mutta kyllä meillä on oikeus esittää avunpyyntöjä. Meillä on komissio aivan legitiimi toimija ja EKP sinällään legitiimi toimija, mutta menettelyt, joita on käytetty, olivatko ne sitten suhteessa tai oikea suhteisia äh, demokratian periaatteiden kanssa. Olisi pitänyt kuulla, Euroopan parlamentti oli jossain määrin mukana, mutta eipä juurikaan. Eli kyllä tässä on melkomoisia aukkoja legitiimiydessä. Ja nämä meitä vaivaavat kovasti. Ja totta kai ne on mainittava näin ollen. Ja sitten ohjelmien täytäntöönpano. Minun puolueeni oli yhtenä ensimmäisistä tuomitsemassa tätä. Ja sitten uudistukset ja devalvaatio ja ne ongelmat, joita maille tästä aiheutui myös omalleni, eh, kun pitää noudattaa aikatauluja. Totta kai näistä asioista voi ja pitääkin keskustella, mutta kyllä meidän täytyy olla vaatimia, vaativia itseämme kohtaan. Täytyy katsoa, mitä täytyy tehdä, mitä täytyy tehdä nyt, miten nämä ohjelmat saadaan päätökseen parhaalla mahdollisella tavalla. Näin meidän täytyy varmistaa, että on sosiaalista tasapainoa ja oikeudenmukaisuutta maissamme ja että valvontamekanismit ovat osa yhteisön järjestelmää ja lainsäädäntöä. Olen tyytyväinen, että Otmar Karas teki tarkistuksen sen suhteen, että Kreikka on tehnyt uudistuksia, joiden arvo tunnustetaan ja tunnustetaan Kreikan saavutukset. Tämä on hyvä. Täytyy katsoa myös niitä vaikutuksia, joita tällä on ollut työttömyyteen, kasvun hitauteen ja on katsottava sitä, miten Tämä sitten vaikuttaa lopullisiin arvioihimme ja elinkelpoisuuteen velanhoidon suhteen, kestävyyteen velanhoidon suhteen. Ihmiset ovat tehneet uhrauksia. Ihmiset ovat todella ponnistelleet yhdessä kollektiivisesti. Meidän on oltava tietoisia siitä, että on päästävä ylijäämän puolelle perusylijäämän puolelle ja on varmistettava, että talouskasvua saadaan aikaiseksi maissamme. Euroopan parlamentin on keskityttävä jatkoon, tuleviin askeleisiin. Me emme ole mikään tilintarkastustuomioeli, vaan me olemme poliittinen elin. Meidän on katsottava, mitä nyt tästä eteenpäin tapahtuu. Eli täytyy katsoa sekä myönteisiä että kielteisiä aspekteja ja miten voimme ottaa opiksi siitä, mitä on tapahtunut, jotta pääsemme eteenpäin. En käsittele tarkistuksia tämän tarkemmin. Indeed. Kiitos. Rova Kratsa. Nyt puheenvuoron saa Ulle Schmidt. I, I will be brief, but... Minä voin puhua lyhyesti. Puheenjohtaja sanoi, että joissakin jäsenvaltioissa enemmän huolia kuin toisissa. Sanoisin, että kaikki maat, erityisesti ne, jotka ovat euroalueen ulkopuolella, jos tätä hommaa ei saada nyt hoitoon, niin ei minun maani ikinä liity euroalueeseen. Se on varma. Olen vähän hämmentynyt. Kunnioitan kovasti herra Karasia. Mutta tämä on ideologia Ja tämä on poliittinen eli. Sen vuoksi olemme täällä. Emme ole teknisen, tekninen elin. Ja tietysti sillä on merkitystä. Ymmärrän, että lopu, lopuksi tulee kompromisseja, kuten aina. Noudatan varjoesittelin linjaa, mutta ainakin haluaisin painottaa, että tämä on kovin arkaluontoinen asia. Ja minulle, kun olen ollut politiikassa melkein 40 vuotta, henkilökohtainen ja yhteisvastuu on demokratian ydin. Joskus täytyy joutua ulostetuksi poliittiselta toimestaan, kun on mokannut. Se tapahtuu minulle tietysti olin pettynyt. Olin pettynyt Kreikan pääministeriin. Hän ei myöntänyt mitään, kun hän oli täällä. On itsestään selvää demokratiassa tämä. Niin haluaisin muistuttaa jotenkin kollegoita, että 2000 vuoden toukokuussa hyväksyimme mietinnön, Robert Goebbelsen teki kollega, joka sanoi, että Kreikan pitäisi liittyä euroalueeseen. Juuri sen luin tästä. Se on hyvin mielenkiintoinen. Hyväksymme kaiken. Hyväksymme kaiken. Pervanche Beres oli siellä äänestämässä, Otmar Karas oli siellä äänestämässä, Venä Langen oli siellä äänestämässä, jopa Olle Schmidt oli siellä äänestämässä. Kannammeko me jotain vastuuta tästä? Sanoisin kyllä, kyllä. Kiitos. Thank you, Mr. Smith. I will... Kiitos, Smith. Nyt puheenvuoron saa päällä poliis. Yksi minuutti. We are running out... Meillä loppuu aika kesken ja täytyy vielä antaa esittelijöillekin puheenvuoro. Yksi minuutti. Vaikkakaan te ette ole valiokunnan jäsen, niin olette olleet paikalla koko ajan, joten on oikeudenmukaista antaa teille puheenvuoro, mutta vain yksi minuutti. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, Kiitos. Ei, en ole talousasioiden valiokunnan jäsen, mutta minä edustan Kyproksen äh, kansaa ja koskapa täällä nyt on viitattu Kyprokseen moneen kertaan myös keskustelussa että tässä äh, mietinnössä. Kaikkein tärkein tarkistus on 227. Tämä tarkistus selittää sen, miten parhaat oppilaat, jotka liittyivät 2004-2008 euroon, joutuivat hyväksymään muistion. Toukokuussa 2011 tehtiin päätöksiä. Kreikan kriisi maksoi Kyprokselle valtavan summan rahaa, valtavan määrän verrattuna meidän BKT, -hän. Siksi joudumme pyytämään apua. Mutta sen sijaan, että olisimme saaneet yhteisön solidaarisuutta, niin me saimmekin vain äh, järkyttävän leikkauksen. Ja kyproslaisista tuntuu, että tämä on todellakin epäoikeudenmukaista ja toivon mukaan tässä mietinnössä vedetään realistiset johtopäätökset. Kyllä, on totta, että me menetimme valtavan määrän rahaa 4,5 miljoonaa miljardia. Me loppujen lopuksi me pyysimme enemmänkin ja saimme sitten kymmenen. Joten tämä selkeästi osoittaa, että, että EKPn, komission ja IMFn kesken on hyvin paljon eroja. Nämä säästömenetelmät eivät ole tuoneet mitään kasvua, koska ei voi olla tällaista yksi koko sopii kaikille mallia. Se on väärin. Se on, tämä on, tässä on kaksinkertaiset standardit. Mitä Dexialle kävi Brysselissä? He pyysivät 100 miljardia euroa, koska heillä oli ongelmia. He saivat sen. Me pyysimme 5,6 miljardia. Ja minusta tämä on valtava virhe. Herra Langen sanoi, että me pyysimme leikkauksia. Ei ole totta. Minä haluan tästä että Tuo ei ole totta. Me emme tätä pyytäneet. Minusta ne tarkistukset, jotka minä olen, 11 tarkistusta, joita olen esittänyt, todellakin käsittelevät asian ydintä ja toivon, että hyväksytte ne. Kiitoksia kovasti. Nyt esittelijät saavat puheenvuorot. Edustaja Karas, EPP nimissä, olkaa hyvä. Otmar. Haluaisin kiittää keskustelusta ja tästä peruskonsensuksesta, joka mietintöön liittyy. Ja näistä kehotuksista, jotka toivottavasti saamme toteutettua mahdollisimman pian. Pyydän tukea, yksin tätä ei voida tehdä ja kiitos kaikista keskusteluista ja kompromissi. Ja olen käytettävissä kompromissi, kompromissiehdotusten laadinnassa. Ja kiitän siitä, että tekin olette. Kiitos. Edustaja Karas, ST-ryhmästä Liam Huangok. Oh, quelques mots pour... Euh, Muutama sananen tämän keskustelun päätteeksi vielä. Kuuntelin tarkkaan kaikkia. Minulla on se tunne, että kaikki puhujat muistavat, että tämä raportti on hyvin symbolinen ja eh, hyvin tärkeä merkitykseltään. Kaikki haluavat, että parlamentti hyväksyisi selkeä voimakkaan kannan ennen vaalikauden loppua. Tämä on ainut toimielin, joka on suoraan valittu yleisillä vaaleilla ja tämä parlamentti voi tehdä ehdotuksia jatkoa silmällä pitäen, kun ajatellaan talouden ohjausta ja hallintoa näissä ohjelmavaiheissa ja laajemminkin Euroopan unionin jäsenvaltiota ajatellen. Werner Langen jo lähti, mutta haluan osoittaa hänelle kiitokset. Jopa Werner Langenkin vahvisti tänään, että luonnos, jonka me esittelimme, oli erinomainen lähtökohta. Ja toivon, että tämän luonnoksen pohjalta voimme rakentaa vahvan enemmistön raportin tueksi. Monet korostivat sitä, että ei pidä lähteä tässä ideologian tielle. Kaikki tätä korostivat, sehän on hauskaa. Esitän tämän nyt tällä tavalla vitsin muodossa, mutta haluaisin muistuttaa, että aiemmin oli aika lailla ideologeja. Jotkut katsoivat, että valtio on ratkaisu ja toiset taas katsoivat ja ajattelevat edelleenkin, että valtio on ongelma. Tässä näkemykset kyllä ovat hyvinkin erilaisia. Jos me emme halua toimia ideologisesti, niin mihin me sitten voimme tukeutua, kun arvioitamme, laadimme? Minä olen kovasti perehtynyt talouteen elämäni aikana ja, ja todellisuus on lukuja, numeroita. Otmar totesi, että numerot eivät paljonkaan kerro, mutta numerot ovat kyllä aika lailla uppiniskaisia. Kuusi vuotta jatkuvaa taantumaa Kreikassa, neljä viisi muissa ohjelmamaissa, kasvu, joka jumittaa paikallaan Irlannissa, velkataso joka on kaikkialla, no, no kaikkialla kolmessa neljästä maasta on yli eh, IMFn eh, viitearvojen, jonka ylitse IMF mukaan ei pidä missään nimessä mennä. Nämä faktat osoittavat kyllä, että ne tekijät, jotka tämän kriisin aiheuttivat, ovat edelleenkin olemassa. Ei, ei pidä sanoa kansalaisille, että kriisi on ohi, ja että kaikki menee nyt hyvin. Meillä on numeroita, lukuja, aivan niin kuin IMFkin totesi, että tämä fiskaalikerroin on 1,5 ja 10 euroa säästöjä finanssipolitiikassa. Ja tämä sitten johtaa, johtaa siihen, että tuotanto 15 eurolla kutistuu. Näin on jouduttu ennusteita ja tavoitteita Äh, mataloittamaan. Lambertskin on jo poistunut, mutta hän totesi, että lukujen takana on aina ihmisiä. Tämä on aivan totta. Ja naisia, miehiä ja naisia, ihmisiä. Miehiä ja naisia. Niin, puheenjohtaja muuten vie minulta mikin, jos tässä lähden harhailemaan tässä naisasiassa. No niin, ihmisiä on lukujen takana. Ja työllisyysvaliokunnan tehtävä totta kai on käsitellä näitä ongelmia, mutta kyllä meidänkin pitää arvioida, minkälaisia vaikutuksia on ollut sosiaalisilla sopimuksilla, talouden alalla, työmarkkinasopimuksilla. Anna, nimenomaan Portugalissa, sinä varmasti tiedät, käydään keskustelua minimipalkasta ja Troikka tämän sitten teki mahdottomaksi. Kyllä meidän on näitä kysymyksiä käsiteltävä. Kuka näitä ohjelmia oikein käsittelee? Jos työmarkkinaosapuolet ovat samaa mieltä vaikkapa minimipalkasta tai jos konsensus on, on mahdollinen tietyssä maassa demokraattisen järjestelmän puitteissa, onko Troikalla oikeus selittää, että tämä sopimus ei käy, sitä ei sovelleta, kun Troika itse toimii ilman oikeusperustaa. Ja kun sopimuksista ei päätetä yhtään missään Euroopan tasolla. Tässä on todellinen ongelma. Voin yhtyä niihin huoliin, joita Sharon Bowles, joka myöskin on poistunut, nosti esille, jotka liittyvät EKPn toimintaan. Hän ei tätä aivan näin muotoillut, mutta minä katson, että ongelmana ei suinkaan ole keskuspankkien riippumattomuus, vaan sen mandaatti. Oliko sillä mandaattia, tehtävänantoa? toteuttaa Irlannin bailout-järjestely? Oliko sillä mandaatti ottaa kantaa, kun ajatellaan uudelleenjärjestelyä tai järjestelemättömyyttä Kreikan lainojen suhteen? Ei, ei tämä näy yhtään missään. Ja tässä tulee esille tämä demokraatiaongelma. Olen esittelijäni varjo- ja yhteisesittelijäni kanssa sataprosenttisesti samaa mieltä. Kyse on demokratiavajeista. Olen yhteisesittelijän kanssa sataprosenttisesti samoilla linjoilla. Täällä on puhuttu Euroopan vakausmekanismin laajentamisesta ja siitä, että sitä laajennettaisiin jonkinlaiseksi eurooppalaiseksi vakausmekanismiksi, jota valvottaisiin demokraattisesti yhteisömenetelmien kautta sitä valvottaisiin. No kun ajatellaan kaikkien ryhmien kantoja, me kaikki olemme samaa mieltä ja toteamme, että ainoastaan demokratia mahdollistaa sen, että voimme ratkaista, toteutetaanko tiettyä politiikkaa ja minkä ehtojen alaisuudessa ja minkälaista avustusta toteutetaan. Kaikki tämä on nyt käsittelyssä. Meillä on mahdollisuus rakentaa hyvä kompromissi sillä ehdolla tietenkin, että kaikki toimivat rakentavasti, eivätkä lähde nakertamaan pohjaa pois siltä, mitä olemme saaneet jo aikaiseksi. Käytävissä tällaistakin puhutaan. Olen siis optimisti. Haluan kiittää kaikkia ja me tapaamme varjoesittelijöiden kanssa huomisessa kokouksessa, jossa etenemissuunnitelma sitten laaditaan. Kiitos. Thank you very much, Mr. Eh... Kiitos. Meillä on mahdollisuus, jota vielä ei ole vahvistettu, käsitellä tarkistuksia toisemman kerran 20. helmikuuta tänä vuonna. Tietenkään tätä ei ole vielä vahvistettu. Kunhan saamme tästä uutisia, niin välittömästi teille sen kerromme. Valiokuntamme äänestyy, äänestää 24. helmikuuta ja täysistunto puolestaan maaliskuun täysistunnossa. Huomenna kello yhdeksän. Valiokunta kokoontuu seuraavan kerran tämän valiokunnan ja LIBE-valiokunnan yhteiskokouksen. Kiitoksia. That's awesome. That's awesome.